Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich... Hyvää huomenta, arvon kollegat. Jatkakaamme eilen aloittamaamme kokousta käsittelemällä esityslistan kohtaa yhdeksän, eli koneäänestyksellä. Kyse on koneäänestyksestä, joten kokeillaanpas ensin, että toimivatko laitteet. Eli testataanpas koneellista äänestystä, onko kaikilla äänestyskortti mukana. Yksi puuttuu. Kressleltä ei löydy korttia. No sitten katsotaan, miten me hänen ääni sitten kirjataan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eipäs päätykään, odotetaan vielä hetki. es. Okay. Ja, dann äh, komme ich äh, zur Abstimmung. Sitten siirrytään virallisiin äänestyksiin. Euroopan petosten torjuntaviraston tutkimuksista annetun asetuksen muuttaminen – Esittelijänä toimii Ingeborg Gressle ja äänestämme tästä tekstistä kokonaisuudessaan. Esittelijä, jos haluatte. Kiitoksia. Toteaisin vain, että me olemme sopineet, <clears throat> ehdotamme seuraavaa menettelyä. Tänään äänestämme neuvoston tekstistä, koska neuvostolle annoimme vakuutuksen siitä, että tämä valiokunta ei tekisi mitään tarkistuksia, mutta minust, minun ryhmästäni ja todennäköisesti muistakin ryhmästä ovat tehneet allekirjoituksen, tulee tekemään tältä puolelta tarkistuksia, jotka ovat työasiakirjassa mukana, koska kun ajatellaan näitä saatuja kokemuksia, uskomme, että Olafin valvonta on, sitä pitää vahvistaa ainakin sillä tavalla, että joitakin kohtia tästä korjatusta tekstistä yhteisessä kannassa täytyy muotoilla selkeämmin. Tämä on tavoitteemme näissä kolmessa tarkistuksessa, jotta saataisiin ja sitten muita tarkistuksia tehdä lähinnä tekniseltä pohjalta. Olen pitkään keskustellut Langen kanssa, Langen kanssa onko mielekästä tehdä muitakin tarkistuksia, nimittäin kysymyksestä, että tuomioistuimissa voitaisiin saada voitaisiin epäillä tällaista Olafin tarkastusraporttia. Tällä hetkellä näitä Olafin raportteja ei voida Tuomioistuimissa ottaa käsiteltäväksi oikeana tai vääränä. Ainoa mikä on mahdollista on korvausvaatimus tältä pohjalta. Mutta oikeusturvan kannalta Euroopan unionissa minusta on ehdottoman tarpeellista, että Olfin raportti sinällään voidaan, nostaa, voidaan ottaa kanteen pohjaksi EU-tuomioistuimessa. Tällä hetkellä tämä on vielä työn alla näin ollen ei voi sulkea pois, etteikö loppupeleissä neljä tarkistusta tulisi seuraavassa heinäkuun täysistunnossa, jonka määräaikaan ensi viikolla haluan jo tässä vaiheessa kehottaa kollegoita tämän tekstin ohjelta, että ei unohdeta. Meidän täytyy neuvotella vielä neuvoston kanssa, että myös neuvostokin voisi olla vielä valmis ainakin pohtimaan tätä. Siksi tämä olisi tekemisen väärti näin ollen tänään itse äänestämme itse tekstistä ja sitten nämä varsinaiset tarkistukset tulevat ensi viikon, seuraavan viikon täysistunnossa käsiteltäväksi. Kiitos. Okei, okay. ja vielen Dank. Paljon kiitoksia. No niin, näin voimmekin siirtyä itse äänestykseen. Kuka voi hyväksyä tämän tekstin? Käsimerkkiä, kiitos. No, hoidetaan, kuten sovittiin, niin ihan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Everybody voted. Vote is closed. Äänestys päättyy. Es ist 16 äh, ja und... Äh, 16 puolesta, ei yhtään tyhjää eikä yhtään vastaääntä. nächste, next, äh, nächste Abstimmung. Sitten seuraavaan äänestykseen, eli valtuudet kolmikantan neuvotteluita varten aiheena talousarvio 2014. Esi- valmistelijana toimii kollega Jens Gaja. Meillä on tässä useampia kohta kohdilta äänestyksiä, muun muassa kolmoseen liittyen. Kolmonen, puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, yksi vasta ääni, tyhjä. Hyväksytty. Sitten kohta neljä, tarkistus kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 7. Koneäänestys alkaa. Check is closed. Äänestys päättyy. Ja. 10, 11 jaas, äh, ne. Kymmenen puolesta kuusi vastaan, yksi tyhjä ääni, joten hyväksytty. Kiitos. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta, siis tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 kohta D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma teksti kokonaisuudessaan. Koneäänestys alkaa. Hat jeder abgestimmt? Dann Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kuusitoista puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjääni. Eli hyväksytty. Näin pääsemmekin sitten Esteri Langen mietintöön aiheena tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden parantaminen Euroopan parlamentissa. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Everybody voted. Check is closed. Äänestys päättyy. Yhdeksän vastaan, kahdeksan puolesta, eli hylätty. Kollega Kalfin. You couldn't vote. Ai ette voineet siis äänestää? Ettekö voinut äänestää? Let's repeat. Is it now working? Siis toimiiko koneenne nyt? Hyvä. Eli otetaanpa uudestaan. Eli tarkistus neljä ja koneäänestys alkaa. Vote is open. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät ole. Hyvä. Jatketaan äänestystä. Nyt äänestys päättyy. Gressleltäkin löytyy äänestyskorttia. Hän vastustaa, eli tilanne on tasan 10-10, eli hylätty. Harmin paikka. Seuraavaksi tarkistukseen numero 5. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus kuusi, koneäänestys alkaa. Everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät ilmeisesti vielä kaikki. Ovatko nyt kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kollega Gressle puolesta vaiko vastaan? 11.8. Hyväksytty. Sitten tarkistus 7. Seuraavana. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Suullinen tarkistus, jonka on tehnyt kollega Rybich. Puolesta kollega Delange esittelijän ominaisuudessa. Uh, absolutely. Ollakseni ihan tarkka. Teillä on teksti suullisesta tarkistuksesta, jonka Rytih on esittänyt. Haluan tehdä lisäyksen, jotta voisi varmistaa, että me kunnioitamme nukuisia sääntöjä. Teillä on se teksti, että vaatii, että, että se, tämän insistin jälkeen, kun kunnioitetaan puhemisten päätösten tehokkaasta monikielisyydestä tulkkauksessa. Nämä ovat nykyiset säännöt ja meidän täytyy kunnioittaa niitä. Sen jälkeen tämä selvennys, jonka Rybik teki, joka on esitetty tekstissä, joka kaikilla on, joka kaikki ovat saaneet. To that clarification of our... Vastustaako joku tätä esittelijän esittämää lisäystä? Eli äänestetään tästä suullisesta tarkistuksesta ja tästä esittelijän esittämästä lisäyksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus yksitoista vaiko kymmenen? Yksitoista. Tarkistus yksitoista siis. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 11.9 eli hyväksyt. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 11. Anteeksi, 12. Niin, kiitos, kiitos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 13. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Johdantosan kaple A. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Check. Eli tarkistetaan. Tarkistus kolme. Koneäänestys alkaa. It's vote is closed. Äänestys päättyy. Frau Gressle, für oder dagegen? Kollega Gressle, puolesta vaiko vastaan? 12, 9 lukemin hylätty. Ja sitten koko päätöslauselma teksti. Koneäänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Everybody voted. Koneäänestys päättyy. zu 20.0. Onnittelut esittelijä Delangelle. Ja, meine Damen und Herren, wir sind damit No niin, arvon kollegat, äänestykset on hoidettu. Kiitokset esittelijöille ja sihteeristön jäsenille, jotka ovat auttaneet meitä asiantiimoilta ja näin voimmekin jatkaa siirtymällä esityslistalla kohtaan 12. Aiheena on Euroopan petusten torjuntaviraston valvontakomitean vuosikertomus 2012, Olafin tutkimukset, kysymykset Euroopan petusten torjuntavirastolle. Ja nyt tarkoituksena on keskustella täällä yhdessä Euroopan petus, petosten torjuntaviraston pääjohtajan Giovanni Kesslerin kanssa. Tervetuloa arvoisa pääjohtaja. Täällä on melkoinen häly. Olisikohan mitenkään mahdollista keskittyä asiaan? Jos haluatte jatkaa keskusteluja, niin voitteko, voisitteko siirtyä käytävän puolelle? No niin, kollega Kessler, tervetuloa. Viime kerralla meillä ei ollut hirveästi aikaa keskustella teidän kanssanne, koska aika oli vain kortilla. Wir die Möglichkeit haben, äh, intensiver. Nyt Tarkoituksena olisi todellakin keskustella teidän kanssanne, mutta se edellyttää, että kaikki toimivat täällä järkevällä tavalla. Eli eilisessä koordinaattoreiden kokouksessa keskustelimme tämänpäiväisestä menettelytavasta ja me päätimme, että sovellamme tätä komissaarien kuulemismenetelmää. Eli ihan lyhyitä kysymyksiä täällä voidaan esittää ja sovitaan vaikkapa puheaikojen pituudesta, jotta mahdollisimman monet ehtivät puhua. Eli jäsenet saavat puhua minuutin verran, ja sitten pääjohtaja Kessler saa mahdollisuuden esittää kahdessa minuutissa lyhyen ja ytimekkään vastauksensa, jotta mahdollisimman monet siis todellakin ehtivät esittää kysymyksiä. Ja saan vielä muistuttaa teitä siitä, että me olemme valiokunnan puolesta lähettäneet kyselykaavakkeen Olafille ja myöskin komissiolle, mutta valitettavasti tässä on käynyt niin, että 40 prosenttia näistä esittäjistä esittämistä kysymyksistä jäivät vailla vastausta. Komissio ja Olaf jättivät vastaamatta vedoten siihen, että juttu on vielä käynnissä. Toivottavasti tänään saamme vielä täydentäviä vastauksia, erityisesti niiden kysymysten tiimoilta, joihin liittyen meillä on sellainen vaikutelma, että kyllähän näihin olisi voitu vastata, koska vastaukset löytyvät jo lehdistön puolelta, joten heti kättelyssä valiokunnan nimissä toteaisin, jottei kaiken jäsenten tarvitse tätä kritiikkiä esittää, niin toivoisin, että kunnioitatte parlamenttia ja parlamentin roolia yhdeksän kuukauden ajan – Tässä on tehty töitä Dalin eroamisen jälkeen ja edelleen lukuisia kysymyksiä on pöydällä ja vastauksia ei ole löytynyt ja meidän valiokuntamme on saanut puheenjohtajakokoukselta jo toukokuussa mandaatin perehtyä tähän asiaan, eli käsitellä Dalin eroa ja työjärjestyksen mukaisesti meille lankeavien kysymysten käsittelyyn. Me emme siis voi hyväksyä sitä, että kysymyksiimme ei vastata samalla kuitenkin huomioiden huomaamme, että vastaukset löytyvät lehtien palstoilta. Tämä kyllä tarkoittaa sitä, että meidän asemaamme ja roolia ei noteerata ja sitä emme voi hyväksyä. Tämän halusin näin alustuksenomaisesti todeta. Nyt ehdotan seuraavaa. Me käymme ryhmittäin nämä kysymykset läpi. Kollega Kessler, viime kerralla te saitte puheenvuoron, mutta valiokunnan jäsenillä ei ollut silloin enää aikaa esittää kysymyksiä, joten tehdäänpä tällä kertaa niin, että koordinaattorit saavat alkuun puheenvuoron. Mutta kollega Kalvin työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin esittää pahoittelut siitä, että Jens Geier ei ole päässyt tämän valiokunnan kokoukseen. Tänään olen sitä mieltä, että tue, voin tukea puheenjohtajan esittelemää menettelytapaa. Meidän täytyy kuulla vastaukset niin moniin kysymyksiin kuin mahdollista tässä kokouksessa et en miten edelliskokous sujui ja muistuttaisin siitä, että meidän täytyisi ehkä kuitenkin antaa viisi minuuttia vaikkapa pääjohtajalle hivenen kehystääksemme keskustelua. Mehän emme sinänsä ole mikään tutkintavaliokunta äh, mutta me voisimme antaa hänelle vaikkapa tällaisen rajallisen viiden minuutin ajan kuitenkin. Se voisi olla ihan järkevää tarpeen. Kiitos. Ja, das ist ein Antrag zu... Niin, tämä oli pyyntö, joka liittyy työjärjestykseen. Mitäs kon, koordinaattorit sanovat tähän? No viime kokouksessa <clears throat> pääjohtaja puhui 45 minuuttia. Nyt ei todellakaan voi sanoa, etteikö hän olisi puhunut. Nyt me olemme vuorossa ja 45 minuuttia voidaan ottaa sitten, että sitä kysymyksiä, jotka ovat kysymyskaavakkeessakin. Eihän, me emme siis kannata tätä, tämä ei ole mitään yleiskeskustelua. Muita kommentteja vai pitäisikö äänestää tästä työjärjestys kysymyksestä? Kollega Staas. Olen kollega Greslen kanssa samaa mieltä. päivässä asiakirjassa siinä on yhdeksän sivua. Ja viime kerralla ja kollega, niin kollega Kresle kertoi, että me saimme viime kerralla ne, kolmen vartin mittaisen tiivistelmän tästä asiasta, joten eiköhän asia ole selvä. Nyt meidän vain pitää esittää nyt omat kysymyksemme, sillä tähän meille ei tarjoutunut edellisellä kerralla mahdollisuutta. Kiitoksia. No niin, äänestetään ensin tästä Kalfinin työjärjestyspyynnöstä. pyynnöstä puolesta. No hoidetaan koneellisesti. Eli kuka kannattaa, että pääjohtaja saa puheenvuoronsa ja viisi minuuttia puheaikaa? Sorry, machine is not working yet. Valitettavasti kone ei nyt toimi. Uh... Eh. Okei, okay. now. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Okay. Not working. Okay, let's uh, repeat. Check is open. no niin, otetaanpa uusis, uusiksi, kun tämä nyt ei vörki. Okay. Okay. Now it's closed. Okay. Eight in favor. And, uh... No niin, kahdeksan puolesta. Kresle ei saa edes äänestää. Vaiko? Kahdeksan kahdeksan. Hylätty. No niin, eli siirrytään suoraan näihin itse kysymyksiin. Mehän siis sovimme, että Alkuun koordinaattorit saavat mahdollisuuden esittää minuutin mittaisen kysymyksen ja toivoisin, että sihteeristö kellottaa näitä puheaikoja. Ensin kansanpuolue ja Gressle. Kiitoksia puheenjohtaja, pääjohtaja. Mukavaa, että olette täällä ja että pääsemme, voimme jatkaa keskusteluamme. Siteeraan teitä yhdessä haastattelusta, joka taudutte huhtikuussa ZDFssä sanoitte. Puhelin tässä haastattelussa nyt ensimmäistä kertaa myönnätte, että tämä äh, puhelinäänitys, josta toinen ei olisi tiennyt, että tämä äh, jo tehtiin siitä syystä yhden tutkijan läsnäollessa, sitten sanotte vielä, että tämä on aivan normaalia ja aivan laillista. Se, mitä te unohditte, oli se, että toinen keskusteluun osallistunut ei tiennyt, että tämä, äh, äänitettiin tämä puhelu ja tämä tapahtui Olafin rakennuksessa ja Olafin laitteilla – Tämä on laitonta ja nykyisen oikeuskäytännön mukaan, ja se on myös laitonta 259 artiklan mukaan Belgian rikoslaissa. Haluaisin nyt tietää, miksi te sanotte, että se olisi ollut laillista, koska tämä metodi on jälleen käytössä. Tämä on kummallista, että sanoitte, että tämä on systemaattisesta. Kiitos. Äh, Paljon kiitoksia ja kiitokset, että piditte puheajasta kiinni. Konkreettinen kysymys, joten voitaisiinkohan pääjohtaja Kessleriltä saada myöskin konkreettinen vastaus. Olkaapa hyvä. First of all, if I may... Kiitokset ensiksi. Hyvä puheenjohtaja, minä tahtoisin pyytää teiltä ystävällisesti mahdollisuutta jakaa jäsenille ajatuksia, vastauksia, ja selityksiä, joita olen kirjannut ylös tälle koko, tätä kokousta varten. En tietänyt, tiennyt, minkälainen tämän kokouksen luonne tulee olemaan, joten tätä kirjallista tekstiä voidaan käyttää sitten osana vastauksina ja jakaa kaikille, mutta tietysti haluan näin vastata toki täällä kysymyksiin. Tämän vain tähän esittäisin pyyntönä. Nyt varmaan voin vastata myös. Öm. Ähm. Anteeksi, että keskeytä. Niin tämä puheaika, tätä ei vielä niin noterta. Jokainen jäsen on saanut tämän teidän tarjoamanne kirjallisen selvityksen käyttöönsä. Anteeksi, no sitten minä pyysin sitä, mitä jo, mitä, mikä onkin jo toteutettu. En tiennyt sitä. No nyt, josko voisitte vastata tähän kollega Greslen tarkkaan kysymykseen. Toki puheenjohtaja ja hy- hyvä Kresle, niin ensiksi tämä järjestelmällisyys että näis, niin olisi tapahtunut järjestelmällisesti, niin ei ole ollut. Tässä tutkinnassa on kahteen otteeseen on käytetty äänettämistä yksityishenkilöiden kanssa. En, en, en, ensimmäinen oli ennen tutkinnan alkua, joten me emme olleet edes tienneet asiasta. Olaf ei osallistunut tähän sen kummemmin, eli tämä on ihan laillista. Yksityishenkilö voi saa ö, nauhoittaa puheluja toisen yksityishenkilön kanssa, jos haluaa, ja puhelun äänittäminen. Tämä toinen on tapahtu, myöhemmin toimitettu Olafille todisteena tutkintaa varten. Ja Tämä on tapahtunut sitten toistamiseen, eli sama henkilö on tehnyt saman, toteuttanut saman äänityksen tutkinnan aikana Olafin tutkijoiden, tutkintaa henkilöiden kanssa ja se on myös tuossa valvontakomitean kertomuksessa ilmaistu. Tämä ei riko Belgian lakia eikä myöskään riko mitään ihmisoikeutta tai perusoikeutta tätä, tästä toki varmasti keskustellaan tuomioistuimessa, mikäli tarve niin vaatii, mikäli kyseinen henkilö ottaa asian esille. Mutta se, tässä kuitenkin nyt ihan tosiasian, tosiasiallisesti on toimittu laillisesti, eikä tätä ole tapahtunut järjestelmällisesti. Vielen Dank, äh, Paljon kiitoksia. Kiitokset, että piditte kiinni tästä puheenajasta. Kollega Gressle. Tämä se on se syy, minkä takia tässä tekee, tulee vähän kummallinen olo, koska tämä on kuitenkin massiivista yksityisen loukkausta. Tämä rikkoo myös ää, Belgian rikosoikeutta. Tämä kyllä yllättää minut, minun mahtavasti tästä nyt kinataan. Neuvosto on tehnyt, pyytänyt oikeusanalyysiä tästä puhelinäänityksestä, puheluäänityksistä. Oletankin, että tämä oikeudellinen analyysi on jo työn alla ja mekin saamme tämän analyysin. On itse asiassa ilmoitettu jo helmikuussa, miksi tätä oikeusanalyysiä ei ole vieläkään esitetty. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Pääjohtaja Kessler. I have also to add. Niin, minä haluan myös lisätä sen, että ensimmäinen puhelu tapahtui siis ennen Olafia ja sitä on käytetty tutkinnassa toista puhelua ei ole käytetty todisteena sitä ei ole myöskään transkrivoitu, eikä se ole vaikuttanut tutkintaan millään tavalla. Lisäisin tämän vielä siihen, että mitään oikeuksia ei ole loukattu. Ja se on mainittu kertomuksessa, se on tehty avoimesti, eikä se vaikuta tutkintaan. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana sosiaalidemokraattien koordinaattori edustaja Kalfin. Olkaa hyvä. Mr. Chair, uh, I still think... Kiitoksia puheenjohtaja. No, no onko tämä nyt laillista tai ei laillista, niin en tiedä, onko se meidän valiokunnan asia, mutta olen kuitenkin hämmästynyt siitä, millä tavalla tämä kokous alkoi tänään. Ja haluaisinkin antaa vielä kaksi minuuttia minun kysymykseni herra Kesslerille selvittääkseen tämä, mitä hän aikoo sanoa, koska tällä tavalla tämän kokouksen pitäisi alkaa. Kessler, minä kysyisinkin teiltä, esittekää teidän, teidän näkemyksenne tähän heti alkuun. Kiitos. Well, uh, we are here because in May... Niin, täällä me olemme nyt, koska... No, saattaahan tämä saattaa olla kiintoisaa ihan kaikkien mielestä. No jokuhan se jo naureskeleekin, mutta viime vuoden toukokuussa saimme virallisen valituksen komissiota jo vakavista väitteistä, jotka näyttivät osoittavan, että komission lainsäädäntömenettely tupakkadirektiivissä saattaisi olla saanut vaikutteita ja epäilimme siis tätä tilannetta, eli ikään kuin oltaisiin oltu, tuo unionin lainsäädäntö olisi ollut kaupan, ja me saimme nämä vakavat valitukset, se on hyvin vakava tilanne komission maineen kannalta tietenkin, ja Olaf aloitti, tietysti Olafin oli pakokin aloittaa tiukka tutkinta tietysti noudattaen täyttä luottamuksellisuutta tässä asiassa. Ja tämä tutkinta ei ole ottanut vastaan mitään ulkopuolista vaikutusta tai painostusta, eli tässä on toimittu hyvin, hyvin oikeudenmukaisesti ja tuon tutkinnan lopussa me keräsimme kaiken, kaikki todisteet ja olemme myös keränneet sen kertomukseen ja lainsäädäntökehyksen mukaan olemme välittäneet sen poliittisille toimielimille eli komissiolle mietittäväksi ja myös johtopäätöksiä varten. Ja komissio sitten voi tehdä poliittisia johtopäätöksiä asiasta ja myös välittää tämän omille oikeusneuvojilleen ja miettiä sitten seuraamuksia voimassa olevan rikosoikeusmenettelyn mukaisesti. Ja nämä päätökset on tehty jo Maltan rikosoikeusmenettelyssä, mutta asia on vielä käynnissä Maltalla tietyllä tasolla, mutta joka tapauksessa unionin toimielimet ovat toimineet parhaimmalla mahdollisella tavalla tässä asiassa. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Ja näin pääsemme seuraavan koordinaattorin puheenvuoroon. Ähm he gave uh, his time, but yes. Yeah. Okay. One minute, please. Thank you, Mr. I'll make it. Yksi minuutti. Mr. Director General. Uh... Kiitoksia. Tämän tutkinnan jälkeen ja mitä nyt on tapahtunutkin Dalin tapauksessa, oli paljonkin kiinnostusta tässä talossa ja muissakin toimielimissä ja myös jotakin juttuja on tuomioistuimessa mennä. Aiotteko tehdä jotakin toisin, jos te aloittaisitte tämän jutun alusta? Bitte Kollega Kessler, yksi minuutti, olkaa hyvä. Well, I'm sorry. Niin, hetkinen, minun pitikin puhua englantia. Niin minä sanoisin, että en, voisi, en tekisi mitään toisin. Totta kai voi aina oppia menneestä, mutta itse asiassa se, mitä on tapahtunut nyt tämän jälkeen, on ollut nämä, tämä kampanja väärennetyistä väitteistä ja mustamaalaamisesta, jossa on myös kyseenalaistettu Olafin riippumattomuus. Minä ehkä voisin tehdä toisella tavalla sitten suhteessa tähän ulkopuoliseen vaikutukseen, enkä sitten haluaisi ö, ainakaan ryhtyä Olafin itsenäisyyttä rikkomaan. Eli vastaavalla tavalla toimisimme varmasti yhtä ammattitaitoisesti, yhtä sitoutuneina näihin, näihin perusperiaatteisiin, vaikka kyse olisikin jostain riskitutkinnasta, jossa olisi se vaara, että ajaudumme poliittiseen peliin ja poliittisen hyökkäyksien kohteeksi. Paljon kiitoksia. Sitten liberaalien vuoroon. Edustaja Skilakakis, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy siihen, miten Olaf toimi tämä hoiti tapauksia tutkinnan jälkeen. Erityisesti se fakta, että tämmöinen meni lehdistöön. Se, mitä tapahtui, on sitten lehdistö ei saanut täyttä tietoa. Komissiolla ja syytetyllä komissaarilla ei ollut äh, pää, mahdollisuutta tutustua näihin asiakirjoihin. Miten tämä sitten voi mennä lehdistöön ilman, että tämä äh, henkilö pystyy puolustautumaan? Puhuitteko te tästä komission kanssa, komission puheenjohtajan kanssa tai hänen toimistonsa kanssa siitä, että tämä menee lehdistöön? Ja tekisittekö te tämän uudestaan? Menisittekö uudelleen jälleen lehdistön puheille ilman, että tämä henkilö pystyy puolustautumaan. Thank you for the... Sure, sorry. So, yeah. Yeah. Herr Kessler, bitte für Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Well, uh... Niin, ensiksi. Puhuinko sitten asiasta ennen lehdistöä? No, henkilökunnan kanssa Tämä oli tietysti suuri asia, koska se oli komission jäsenen erottamisesta. Emme me ole sanoneet tutkinnasta sen kummempaa, emme myöskään sen jälkeen e, emme edes korkeaprofiilisista tapauksista. Jos nämä eivät ole julkisia ja lehdistössä, niin emme puhu niistä sen enempää. Mutta tämä ei ollut pelkästään lehdistössä, vaan kaikkialla, kun komission jäsen on eronnut, joten oli aika tavalla naivia ja lapsellista ajatella, ettei jäisi lehdistön hampaisiin tässä asiassa. Me olimme jo saaneet lehdistön, lehdistöltä merkkejä siitä, että tästä esitetään kysymyksiä myös Olafille ja esitetään syitä mm. ja puhutaan avoimuudesta ja muusta sellaisesta ja, ja, ja täytyi toimia sitten toisella tavalla kuin joka päiväiset komission puolen päivän ähm, lehdistötilaisuudet. Tämä tässä tietysti täytyy pyrkiä välttämään sitä, että täytyy jatkuvasti vastata kysymyksiin Olafissa. Ja toiseksi, jos ajattelen onko tässä toimittu reilusti komission kanssa? Kyllä mielestäni, koska me olemme viitanneet tuossa lehdistötilaisuudessa, jonka järjestimme ainoastaan yhden sellaisen komission jäsenen eh, eroamisen jälkeen, ja olemme kaikkien kuukausien aikana myös tässä valiokunnassa muistanette Strasbourgissa ensimmäisessä kokouksessa sanoin, että olisi epäreilua, mikäli minä antaisin teille kertaman kertomuksen ja esittäisin kaikki todisteet, joita, joita olemme keränneet komission jäsenestä, sillä tämä täytyy toteuttaa tietyn menettelytavan sisällä, emmekä me niin toimi. Se, mitä sanoimme tiedotustilaisuudessa, niin oli, että mitään lopullista todistetta ei ole mahdollisesta rikollisesta komission jäsenen toiminnasta. Toimimme tässä ihan reilusti ja viittasimme myös niihin erityiskysymyksiin todisteiden toimittamisesta myöhemmin ja tässä kävi niin, että kaikkien näiden kuukausien aikana on itse asiassa käynyt juuri päinvastoin. Meitä vastaan on tod- kerätty todisteita siitä, että tietoja on mukaan vuodettu ja vain kehitelty. Emmekä me osallistuneet tähän peliin ollenkaan ja tämä samoista syistä, kun jo sanoin, Eli emme mistään, missään julkisuudessa ryhdy tätä asiaa käsittelemään sen enempää. Tämä täytyy tehdä oikeissa yhteyksissä. Paljon kiitoksia. Tämä oli tärkeä asia ja siksi annan teille hiukan enemmän puheaikaa. Kollega Skilakakis. Jatkokysymykseni olisi sellainen. Saatoitteko te hoitaa tämän vastaamatta lehdistölle lehdistötilaisuudessa? Oli, pyst, pystyttekö te pysymään ikään kuin sinä, että ei mennyt, tämä ei mennyt tuomioistuimeen. Miten te ajattelitte? About this. I thought it... Uh, Kyllä, ajattelin sitä, mutta ja ajattelin, että olisi mahdotonta vastustaa lehdistön pyyntöjä. Ja uskon, että se olisi myös ollut epäreilua jos komission jäsen eroaa jonkun tutkinnan jälkeen ja sitten Olaf vain vaikenee, ei sano yhtään mitään, ei edes puhu, että sano että joku tutkinta on ollut käytössä tietysti avoimuuden nimissä. Näin täytyy toimia. Emme me ole mikään salapoliisi, salavaltio, jossa ei puhuta mitään. Minua olisi sitten syytetty siitä, etten toimia avoimesti ja olen minä en tietenkään ollut oikea henkilö puhumaan tuon tutkinnan sisällöstä. Meidän täytyy myös kunnioittaa komission jäsenen oikeuksia, joten sanoin hyvin vähän ja hyvin tasapainoisesti esitin sen, että mistään rikosoikeudellisesta vastuusta ei ollut päätöstä. Ja näin minun oli sanottava, koska muuten kaikenlainen spekulaatio meidän vaikenemisestamme olisi ollut vielä hullumpi lopputulos. Paljon kiitoksia. Sitten vihreiden koordinaattorin puheenvuoron kollega Staas, yksi minuutti. There's no truth. Ilmeisesti joku tekninen ongelma tässä vaivaa. Okay. De techniek uh, laat ons in steek. Niin, tekniikka teki taas kepposet. Kollega Kessler, tarkkaan luin nämä antamanne vastaukset, mutta en ole tyytyväinen tulokseen. Nämä ovat aika lailla mitättömiä ja yritätte johtaa meidät harhaan antamalla väärää tietoa. Kolme, 93c sanotte, että Maltan edustaja Shembri, että että hän olisi antanut haastatteluja ja vaikuttanut tilanteeseen, mutta hän on ollut läsnä neljässä haastattelussa ja Zamitsin haastattelussa Maltalla hän toimi jopa tulkkina, koska, koska kollegan englanninkielen taito oli aika lailla puutteellista, joten miksi annoitte meille väärää tietoa, valehtelitte meille? Kollega Kessler, kaksi minuuttia. Sure, I understand. En tiedä, ymmärsinkö nyt ihan tämän asian, mutta kerron mistä, miten tapahtui ja sitten voitte päättää, oliko se totta vai ei. Tämä on sinänsä ihan helppoa, mutta niin rouva Shemri oli AFKOSin johtaja, joka on petosten torjuntaa yksikkö, yksikkö Maltalla ja me toteutamme tutkintaamme jäsenvaltioissa yhdessä kansallisten afkojen kanssa, näiden petosten torjuntayksiköiden kanssa. Ja me olemme te- to- toteuttaneet nämä kokoukset hänen läsnä ollessaan. En muista kuinka monta niitä oli neljäkö, mutta me olemme haastatelleet Silvio Zamitia johtajan läsnä ollessa ja myös tuon yksikön toimistossa. Se on ihan tavanomaista. Tämä on ihan tavanomainen menettelytapa kaikissa jäsenvaltioissa. Olemme haastatelleet häntä ja myös Keil Kimbeliä Maltalla AFKOSin toimistossa AFKOSin johtajan läsnä ollessa. Mielestäni tämä ei ole väärin ja että olisin tässä syyllinen, vaan tämä on kirjattu pöytäkirjaan. Haastattelun pöytäkirjaan hän on osallistunut kokoukseen, hänen nimensä on pöytäkirjassa ja hän on allekirjoittanut pöytäkirjan haastattelusta, johon hän osallistui Maltalla. Toistan hänen toimistossaan, siis Afkosin toimistossa. Toimiko hän tulkkina vaiko ei? Joissain tapauksissa kun siis koko, kokoukset, nämä haastattelut pidettiin englanniksi, ja tuo kieli on paljonkin tuo, se sekä nämä molemmat henkilöt, molemmat haastatellut osaavat tätä kieltä hyvin ja, ja muistaakseni myös Sami, tämä, tämä johtaja auttoi tiettyjen ilmaisujen kääntämisessä Maltasta Englantiin. Ja tarkentava kysymys, kollegas taas. Jos katsotte sivua 31, vastaus kysymykseen 93c, Kyse on edust kollega Sembristä. Te sanotte, että hän ei ollut haastattelussa läsnä. Hänellä ei ole ollut minkäänlaista roolia Olaf tutkimuksissa. Nyt sanotaan aivan jotain muuta, joten tähän valehtelitte. Ja toinen, tai oikeastaan tarkentava kysymys. Jos katsotaan näitä kaikkia haastatteluja, niin jotkut näistä henkilöistä ovat samaan aikaan olleet mukana kahdessa tai kolmessakin haastattelussa. Eli onko nämä henkilöt kloonattu? Eli sama henkilö voi olla kahdessa kolmessakin haastattelussa mukana. Onko tämä teidän tietotaitonne vai onko tämäkin pelkkää puppua? Herr Kessler, bitte, für eine Minute. Kollega Kessler, yksi minuutti. Hello. I repeat. Toistan Rouva Kemri osallistui kolmeen kokoukseen, kahteen koko- haastatteluun, jotka järjestettiin Maltalla hänen toimistossaan ja se on pöytäkirjassa. Mutta hän ei osallistunut tutkintaan kokonaisuudessa, eikä hänellä myöskään ollut mitään tehtävää eikä roolia kertomuksen laatimisessa. Hän osallistui ainoastaan näihin kokouksiin, haastatteluihin, jotka Maltalla järjestettiin. Tämä ensiksi ja toiseksi. Hetkinen. On vähän näyttää yllättyneeltä. Yllättävältä se, että ihmiset olisivat osallistuneet useampaan haastatteluun. No se on ihan tavanomaista, se ei ole mitenkään erikoista. Näin on yhdessä tapauksessa. Ensimmäiset haastattelut tässä tutkinnassa, ensimmäiset tutkintatoimet olivat nimenomaan Swedish Matchin henkilöitä, oliko heitä kaksi tai kolme, en muista, kaksi kolme siellä oli, ja he, heidät kutsuimme Olafiin, he tulivat Olafin rakennukseen, ja samanaikaisesti kun me haastatelimme kaikkia heitä yhtä aikaa, jotta takaisimme aitouden näissä haastatteluissa ja myös vastauksissa, koska jos yhtä haastatellaan ja sitten toista sen jälkeen ja he kuuluvat samaan yritykseen, niin haastattelun jälkeen he ehkä ehdottavat eh, ja kertovat jollekin toiselle sitten kysymyksistä ja mistä mitä pitää vastata. Eli tämän välttämiseksi sen, että he, nämä haastattelut, haastattelut, jotka tulivat samasta yrityksestä, olisivat vaihtaneet ja sopineet vastauksista ja välittäneet tietoa keskenään kysymyksistä. Haastattelimme näitä henkilöitä samaan aikaan kolmessa neljässä eri huoneessa samassa kerroksessa Olafissa eri tutkinnon johtajien kanssa. Ja tässä oli siis yksi tutkinnan johtaja, yksi vaan, eli yksi vain. Ja mitä hän sitten teki? Hän osallistui useampaan haastatteluun taatakseen, se oli tietysti meidän intresseissämme, taatakseen sen, että meidän kysymyksemme näille Swedish Matchin haastatelluille olivat vasta, vastasivat toisiaan, ja hän myös sitten kertoi muille Olafin tutkijoille vastauksista, joita, joita sitten muu oli saatu toisessa huoneessa Swedish Matchin edustajilta, ja mentiin sitten taas esittämään seuraavan kysymyksen toiseen huoneeseen. Ei tämä mikään ihme ole. Yksi tutkija vaan, joka kulkee huoneesta toiseen haastaa haastattelusta toiseen taatakseen sen, että kaikki meidän edustajamme esittävät oikeat kysymykset. Tämä on kyllä toiminut täysin avoimesti. Hän osallistui osittain kaikkiin haastatteluihin ja se on tietysti kirjoitettu kertomuksen, eli ei tätäkään ole yritetty salata. Als nächstes äh, für die ECL, Frau Andre. Sitten edustaja Andreasen ECRn puolesta yksi minuutti. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan toistaa, että me emme ole mikään tutkintaelin. <clears throat> Emmekä me voi lähteä tutkintaa menettelyyn yksityiskohtiin, koska se ei kuulu meidän tehtäviimme. Kuitenkin olen huolissani tästä Olafin itsenäisyydessä. Olen ollut siitä jo viimeisen kymmenen vuotta tästä. Olen siis huolestunut. Olaf voi tutkia komission pyynnöstä, jos on sisäinen juttu syntymässä komission äh, henkilökunnan piiristä. Siksi tutkinta oli sopusoinnussa asetuksen kanssa kuitenkin, kuinka monta kertaa komissio on lähettänyt äh, vaatimuksia tai moitteita Olafille tutkinnasta äh, liittyen tilanteisiin toimijoiden sisällä. Haluaisin myös tietää, josko olette tietoinen, että Dali, oliko Dali esittänyt mitään vaatimuksia tai moitteita siitä, että hänen oikeuksien olisi loukattu jossain vaiheessa. Onko Olaf tehnyt tällaista selvitystäkin? Kiitos kollega Kessler, kaksi minuuttia. Niin, en ole ihan varma, ymmärsinkö tämän kysymyksen alun ihan oikein. Eli onko ajateltu on, onko saatu mitään lisätietoja tai pyyntöjä. Kyllä saimme komissiota, kun komissiohan on suuri yksikkö. Emme välttämättä saaneet sitä ihan pääjohtajalta, mutta me olemme saaneet useita, useita pyyntöjä ja valituksia asetuksen mukaisesti Olafille. Niinhän kuuluu tehdä, lähettää kaikki petosepäilyt tai muut vakavat väärinkäytökset, virkamiesten väärinkäytösepäilyt pitää meille lähettää. Ja tässä on Olafin viime kertomuksessa viime vuodelta havaittu, että viime vuodesta lähtien, tämä on olennainen asia, on nähty nousua, kasvua komission ja julkisten toimielinten, muiden toimielinten lähettämissä valituksissa. Se oli laskenut vuosia, mutta viime vuodesta lähtien luku on taas ryhtynyt kasvamaan, mikä osoittaa mielestäni toimielinten paremmin sitoutuneen tähän työhön ja suhtautuvan vakavammin asioihin ja myös luottaa paremmin. Ne myös luottavat paremmin Olafiin. Ja mikä se toinen kysymyksen osio olikaan. Voisitteko muistuttaa minua siitä? Ai niin, niin, Dalin valitus. No, minun tietääkseni, eli niin hän on siis tietysti toiminut lehdistössä aika innokkaasti ja aktiivisesti hän on siis ainakin, jos hän on halunnut tehdä jonkun valituksen, niin hän on ainakin esittänyt sen lehdistössä laajasti. Tunnettua se on. Ja Luxemburgin tuomioistuimen valituksesta komissiota vastaan kokonaisuutenaan useista asioista, useista syistä tästä tapau- tähän tapaukseen liittyen. Ja kun puhutaan nyt Olafista, niin hän on myös maininnut sen, että me olemme ohittaneet tuon valvontakomitean menettelytavassa. Eli tämä on se valitus, jonka hän on esittänyt Olafia vastaan tuomioistuimessa, mutta me esitämme sitten omat kantamme ja pyydämme sitten tuota silloista valvontakomitean johtajaa esittämään ja selventämään tilannetta, mitä on tapahtunut. Se on meidän tehtävämme tässä asiassa. Paljon kiitoksia. Edustaja Andreasen, haluatteko esittää vielä tarkentavan kysymyksen? Yksi minuutti. Haluaisin vain selventää tätä vastausta. Ensinnäkin tämä, että mitä nämä valitukset, Dalin tapauksessa, onko komissio valittanut Olafin suuntaa, nämä tapahtuivat siis Dalin jutun jälkeen vai lisääntyivätkö nämä välitykset Dalin tapauksen myötä? Toinen asia, onko Dali vai valittanut siitä, että tämä valvontakomitea on ohitettu vai onko hän valittanut hänen ihmisoikeuksiaan loukkaamisesta? Yeah. Kollega Kessler. When I refer to... Niin, kiitos, kun viitasin siihen, että unionin toimielimistä tullut, tulleen tiedon nousu on ollut huomattavaa. Tämä, huomattavaa tämä liittyy vuoteen 2012 vain ja verrattuna edeltäviin vuosiin mutta ei minulla ole siitä sitten räätälöityjä tilastotietoja sen enempää, onko tilanne muuttunut, onko tilanne luku noussut vai laskenut 2012 lokakuun jälkeen, eli sitä tarkempaa tietoa en voi teille nyt antaa. Ja tähän toiseen osaan kysymyksestänne ainakin minun tietojeni mukaisesti muusta en ainakaan sitten tiedä Eli siis minun tietojeni mukaisesti hän on väittänyt, että hänen perusoikeuksia on loukattu menettelyssämme, tutkinnassamme, sillä me ohitimme tuon valvontakomitean ja lähetimme tämän tapauksen Belgian tuomioistuinjärjestelmään, oikeusjärjestelmään. Tämä on se ainoa väite, joka, jonka Dalli on esittänyt Olafia vastaan. Als nächstes. Paljon kiitoksia. Seuraavana Guen edustaja, kollega De Jong, yksi minuutti. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Jos katsotaan tätä koko Dali-juttua, niin kyllä siinä syntyy sellainen vaikutelma, että kyllä Olafia on painostettu toimimaan hyvinkin nopeasti ja se ehkä on johtanut myöskin näihin suuriin virheiden määriin. Ja sitten tähän riippumattomuuteen. Kollega Kessler, voitteko sanoa suoraan, että minkälainen take, minkälaiset takeet teillä on sekä teillä että teidän työntekijöillä, että kaikissa tutkinnan vaiheissa Olaf toimii riippumattomasti? Ja että vaikka komissio olisi yhteydessä, niin silti niihin ne torpattaisiin saman tien. Kiitoksia. Mm-hmm. Niin kollega Kessler, haluaisitteko vastata niihin? Kaksi minuuttia. Uh, well, we did not. Niin emme me. Ei meillä ollut mitään ohjeita kenetäkään ulkopuolelta siis. Jos joku sitten sanoo, että me emme toimineet riippumattomasti lehdistön suuntaan. No, on hyvin vaikeaa puolustaa itseään tai antaa kielteistä vastausta, jos en edes tiedä mihin. On kirjoitettu useampaan otteeseen hyvinkin selkeästi tässä yhteydessä, että me, me saamme rahaa tupakkateollisuudelta. Tällaisia väitteitä on esitetty ja tämä on täysin päin mäntyä, tämä on aivan roskaa, mutta sitä kuulee jatkuvasti, mutta se on täysin perusteetonta. Esimerkiksi joku sitten sanoo näin, niin se pitäisi perustella, mutta minkäänlaisia todisteita siitä ei ole. Meillä ei ollut komissiota myöskään minkäänlaisia tai laisia ohjeita. Me toimimme avoimesti, me saimme kyllä tuon kirjeen ja valituksen. Hän siis toi tämän kirjeen meille puheenjohtajan puolesta ja esitti, että tässä nyt Swedish Matchilta on tullut tällainen valitus ja välitämme sen tänne tutkittavaksi. Ja kirjeessä sanotaan, että meitä pyydetään käsittelemään asiaa tätä me emme tulkineet riippumattomuutta vastaan kohdistuvana hyökkäyksenä ehkä et, et, tai kunnioituksen puutteena Barrosolta, vaan tässä toimittiin maalaisjärjen pohjalta. Ja ihan esimerkkinä huomauttaisin, että kaksi viikkoa sitten sain erään toiselta unionin johtajalta kirjeen eräästä virkamiehestä ja tämä johtaja kirjoittaa meille kirjeessään, että toimikaa kahden viikon sisällä. Ja totta kai me pyrimme näin tekemään, koska ymmärrämme toimielinten intressiin saada vastaus nopeasti, mutta en pitänyt sitä millään tavalla riippumattomuuden loukkaamisena sen kummallisen, kummallisemmin tai sitten myöskään komission puheenjohtajan pyyntöä siitä, että tätä täytyisi käsitellä kysymyksenä Ymmärrämme tämänkin, voidaksemme suojata komission mainetta. Eli tämä ei tarkoita sitä, että olisimme yksi kaksi vaan ryhtyneet kiiruhtamaan. Tähän meni sentään viisi kuukautta koko tutkintaan, joka on aivan oikea aika Olisimme myös voineet toimia paljon lyhyemmässäkin ajassa ja sitten saada valituksen joltain teiltä. Yksi, esimerkiksi yksi eurokansanedustaja asetti tämän kyseenalaiseksi, että tämä on liian pitkä aika, tämä viisi kuukautta. Mm. Yep. Okei. Okay. So, ich habe die Sitzungsleitung und jetzt hat... Er- niin, minä olen edelleenkin puheenjohtaja, joten kollega de Jong, teillä on minuutti aikaa esittää tarkentava kysymys. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin minä kysyin, että minkälaisia takeita teillä on Olafissa? Ette vastanneet tähän kysymykseen, joten voisitteko vastaa, vastata tähän? Minkälaisiin toimenpiteisiin olette ryhtyneet varmistaaksenne, että te olette riippumattomia komissiosta? Toiseksi, miksi ette valittanut komission suuntaan. Jos minulle lähetetään kirje ja siinä sanotaan, että tätä pitää hoitaa nyt prioriteettiasiana, niin minä vastaisin sanomalla, että kyllähän me itse päätämme, miten ja mitkä asiat hoidetaan milläkin tavalla. Kiitoksia. Joo. Kiitoksia sitten kollega Kessler, yksi minuutti. So I was... No, ei kuka minua loukannut, kun Barroso pyysi käsittelemään tätä asiaa etusia kysymyksenä, eikä myöskään vastaavissa tapauksissa mui, pyynnöissä muista toimielimistä toteuttaa tutkimus nopeasti omista, omasta henkilökunnastaan, koska täytyy päätökset tehdä myös nopeasti näissä toimielimissä. Tämä on aivan tavanomainen tapa toimia. Ja nämä menettelytavat on esitetty asetuksessa. Meillä on oma riippumaton tutkintamme aina käynnissä ja tämä on Olafin omassa asetuksessa. Siellä on artikla älkääs nyt kysykö minulta, mikä se numero on. Se on tuossa minun kirjallisessa muistiossani esitetty, ja siinä sanotaan, että Olaf voi mennä tietysti komission vastaan tuomioistuimeen, mikäli se on, riippumattomuus on uhattuna. Ja sitten meillä on tuo valvontakomitea, jonka päätehtävä on suojata riippumattomuuttamme ja myös valvoa meidän riippumattomuuttamme. Ja, ja he ovat tutkineet näitä tapauksia, mutta eivät ole havainneet minkäänlaista riippumattomuuden puutetta tai minkäänlaisia hyökkäyksiä sitä vastaan. Dank. Paljon kiitoksia. Ja nytten kollega Irnhauserin vuoro koittaisi, mutta hän ei ole paikalla, joten siirrytäänpäs toiseen puheenvuorokierrokseen. Näin saimme myöskin kirjoittua tätä aikaa kiinni. Ja kysyisinkin, että kuka käyttää EPPn puheenvuoroa, niin varmaankin kollega Gressle, mutta sitä ennen yksi kysymys minun puoleltani teille. Te toistitte kahteen otteeseen, siis yksi kysymys teille kahteen otteeseen totesitte, että sanoitte selkein sanakääntein, että ei ole olemassa mitään vedenpitäviä näyttöjä siitä, siis mit, mitään selkeää näyttöä Dali-tapauksessa. Onko Barroso ymmärtänyt teidät väärin? Vai toimiko hän oikealla tavalla vai onko teidät nyt vain ymmärretty väärin? First of all. Niin, kiitän Ensiksi huomauttaisin, että en ryhdy tuomitsemaan muiden tekemiä päätöksiä tai poliittisten viranomaisten tekemiä päätöksiä. Se ei ole minun tehtäväni, joten en pysty tarjoamaan mitään arviointeja asiasta tai sitten johtopäätöksistä, joita poliittiset tahot ovat tehneet. Ja toiseksi sitten tähän sisältöön se, mitä sanoin nyt ja mitä sanoin lehdistötilaisuudessa eroamisen jälkeen on kirjattu samoin sanoin tuohon kertomukseen. Ja toistan, ei ole mitään lopullista todistetta. Uskon, että osaan tämän jo aivan ulkoakin. Se on kirjallisestikin esitetty tuossa minun tekstissäni, mutta ei ole mitään todisteita siitä, että Dali olisi ollut tässä toiminnassa johtavassa asemassa ja nyt minä tulkitsen sitä, mitä äsken sanoin, eli tämä tarkoittaa meidän käsityksemme mukaan sitä, että siis se, se mitä olemme kirjoittaneet tähän tekstiin, eli ei ole olemassa todisteita rikosoikeudellisesta vastuusta, Herdalin rikosoikeudellisesta vastuusta. Tätä täytyy sitten arvioida ja se pitää sitten tuomita rikosoikeus menettelyssä Maltalla, jos näin käy ilmi. Ja sitten on tehty poliittisella tasolla päätökset ja niitä ei ole tehty sen pohjalta, oliko mahdollista rikoksellista toimintaa havaittuuna vaiko ei, vaan sen perustalla, minkä, minkälaiset olivat nämä poliittiset asianarvijat. Lyhyt tarkentava kysymys. Kun katsotaan Olafin kertomusta, niin sitä käytettiin kyllä poliittisessa keskustelussa hyväksi silloin, kun käsiteltiin Dalin lähtöä. Eikö silloin teille syntynyt sellaista vaikutelmaa, että teidän olisi pitänyt selkein sanakääntein todeta, että näitä tutkimustuloksia ei saisi käyttää poliittisessa keskustelussa hyväksi? You there is more, so I have one minute. Niin, minulla on kai minuutti. Niin, siis kirjallisesti olen esittänyt enemmänkin tästä asiasta Eli kiinnitän huomiotanne siihen, mitä olen kirjoittanut. Mutta poliittiset päätökset on tehty, ja nämä johtopäätökset on tehty poliittisissa yhteyksissä tosiasioihin perustuen, ei mahdolliseen rikosoikeudelliseen vastuun pohjalta, koska se menee tuomioistuimen tuomarien päätökseen päätettäväksi. Mutta ei tämä ollut ainoa kertomuksen sisältö, koska siinä tuotiin myös julkisesti tiettäväksi muita tekijöitä hyvin selvästi, ja jotka myös komissio on hyväksynyt, ja se johti poliittiseen päätökseen poliittisesta vastuusta, ei mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta. Vielen Paljon kiitoksia. Sitten kansanpuolueen puheenvuoron kollega Gressle. Kiitoksia, että tämä on kovin erityistä tämä keskustelu, herra Kessler, tämä ovat totuudet ja osatotuudet ja totuuksia manipulointi. Ne ei oikein tiedä, että mistä oikein pitäisi aloittaa. Toteaisin vain, että tämä suositukset, josta puhutaan myös äh, äh, näistä tämmöisen evidence, tämän tällaiset yleiset äh, näytöt. Se on joko näyttö tai sitten ei ole näyttö, mutta tämä circumstantial evidence, sellaista ei ole. Se on Olafin asetuksen mukaan äh, tutkintaraportissa, niin ne eivät kuulu, kuulu kuitenkaan tutkintaraporttiin. Ne ovat ikään kuin piilossa. Tämä sellainen asia, josta sanoisin, että tämän, äh, mil, missä ja missä muodossa tämä sitten nä- että missä muodossa toimitetaan meille. Toinen kysymykseni, kysymys, se tapa, jolla te vasta- hoidatte näitä vastauksia. No 50 prosenttia näistä vastauksista ovat jääneet jonnekin muualle. Te puhutte lehdistössä, lehdistössä sellaista, mitä te puhutte, ette puhu meille, tämä skandaalimaista, te ette kovinkaan paljon perusta parlamentista. Silloin kun te selitätte osittain äh, tutkimuksia, niin kuin, vähän niin kuin miten te lystäätte te oikeastaan aina silloin, kun te näette, että olette olleet painostuksen alaisena, sitten te sanotte jotakin. Esimerkki. Tämä, tämä ateriointi päätodisteen kanssa. Tämä kysymys 36 ja 37. Tämä lounas päätodisteen kanssa, se kuuluu tutkintatoimiin. Kiitoksia. Ja Kessler. Kollega Kessler, kaksi minuuttia, olkaa hyvä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 Okay, so first of all... Löysin sen, hyvä. Niin siis mainitsitte nämä aihetodistajat. Siitä on myös suoraa, suoria todisteita. Ja tässä tapauksessa, kuten asia on esitetty tuossa kertomuksessa ja myös omassa tämän, tänä aamuna lähettämässäni kirjallisessa versiossa, ei puhuta rikosoikeudellisesta vastuusta, vaan muista asioista, jotka ovat toimineet pohjana poliittisille päätöksille. Ja näin poliittiset toimijat ovat tehneet päätöksensä suorasta todiste, suorista todisteista, joka on käynyt selvästi ilmi. On selvää, to, selviä todisteita tosiasioista, joita ei ole edes kielletty komissiossa ja komission jäsenkään ei niitä kieltänyt. Eli tästä sitten on päädytty näihin poliittisiin johtopäätöksiin. Ja sitten Kressle viittasi suosituksiin, jos oikein ymmärsin, joita Olaf on tehnyt käsittääkseni. Olaf ei ole laatinut minkäänlaisia suosituksia. Olaf on lähettänyt kertomuksen komissiolle jossa oli lähete, kirje, jossa toistan, että lähetän nämä tiedot komission puheenjohtajalle harkittavaksi komission sisäisten järj- työ, sisäisen työjärjestyksen mukaisesti. Tämä oli tuossa tekstissä eikä mistään suosituksesta ollut kyse. Eli tämä on taustaksi poliittista ja eettistä harkintaa varten mahdollisesti myös asian, asiasta tehtäviä päätöksiä varten. Ja sama koskee myös oikeudellista asiaa puolta. Emme tehneet mitään oikeudellisia suosituksia. Puhuimme Maltan lakiasiantuntijoiden kanssa ja, ja syyttäjän kanssa ja sanoimme, että tässä on teille tietoa ja välitämme ne teille tämän harkittavaksi ja mahdollista, mahdollisia oikeudellisia päätöksiä varten. En tiedä, mistä asioista on puhuttu lehdistössä, mutta ne asiat, joista te puhuitte, niin ovat saaneet vastauksen niihin kysymyksiin, jotka esititte kyselylomakkeessanne. Mutta myös olen vastannut parlamentaariseen kysymykseen samasta asiasta, jonka te esititte, ja ensiksi olemme vastanneet parlamentille. Afrage, Frau Gressle, eine Minute. Kollega Gressle. Mein Malta. Ohjelmassa hyvinkin toukokuussa esitettiin tietoja tästä lounaasta 5. toukokuuta vastasitte myös muihin kysymyksiin, nimittäin siihen kysymykseen, oletteko te ollut päätodistajan kanssa. Tämä oli kysymys 36b, joka tässä tapauksessa niin jäi vaille vastausta. Tämä näköjään ilmeisesti osoittaa siitä, miten te arvostatte tätä parlamenttia. Kollega Kessler. Look, it, I did not. Minä en ole antanut Malta Todaylle yhtään haastattelua ja se on fakta. En mitään ole sanonut Malta Today. Times of Malta. No minä ymmärsin, että tämä oli, lehti olisi ollut Malta Today. Malta Today? En minä tiedä siitä mitään. Times of Malta. Siis tähän samaiseen aiheeseen liittyen. Niin, sanoin samat asiat kuin mitä sanoin näissä teille antamissani vastauksissa. Saanen puheenjohtajan ominaisuudessa muistuttaa teitä siitä, että ette vastanneet tähän kysymykseen koskien näitä päätodistajan matkakuluja ja hänen kanssaan mahdollisesti järjestettyä lounasta. No en puhunut kyllä Riston kanssa noista matkakuluista. Ei tässä ole mitään kummallista näistä matkakustannuksissa äh, tässä tutkinnassa. Meillä oli keskusteluja juristiemme kanssa tästä, millä tavalla vastataan näihin matkakustannuskysymyksiin ja missä me olemme olleet tutkinnan aikana. Minä kannatin vastaamista, koska vastaamatta jättäminen ei ole vaikuttaa siltä, että olisi jotakin piiloteltavaa, mutta kuitenkin meidän juristimme oikaisi tämän asian. Nimittäin jos me aloitamme vastaamisen ja paljastamme, ei ei vaikka nyt lehdistölle ja kaikille ja parlamentillekin, niin jostakin meneillä olevasta tutkinnasta, koska tutkinta on edelleen meneillään. Missä meidän tutkintamme on tehty, missä tutkinta on tehty, sehän, sehän ennakoisi jo joitakin tutkintaa toimien paljastamista, jota me olemme tehneet, joka saattaisi haitata näitä tutkintaa, joka on edelleenkin meneillään – tuomioistuimissa. Tässä ei ole mitään kummallista, jos te näette, missä me olemme haastatelleet ihmisiä, te voitte jo ymmärtää, että me olemme, missä me olemme olleet, koska ei tässä ole mitään muutakaan ollut. Tässä on kysymys periaatteesta, koska me, me haluamme välttää ennakkotapauksen siitä, että me paljastamme sen julkisesti jostakin tutkintatoimista, jota me olemme tehneet, joka saattaisi, niin kuin sanottu, haitata tai vahingoittaa meneillään olevaa tutkintaa. Et kun lähdetään paljastamaan tutkintatoimia. Sen siinä dem Zusammenhang kein... Eli tässä ei ole teidän mielestänne minkäänlaista ristiriitaa. Eli vastasitte ilmeisesti tässä Times of Malta haastattelussa, mutta parlamentissa ette anna vastausta. Siis loudastitteko tämän todistajan kanssa? On the... I didn't answer. Minä en vastannut parlamentille näistä matkakustannuksista. Se oli eri, että minua, minulta kysyttiin, parlamentit kellot, missä te olette olleet, missä tutkinta on tehty. Tähän ei vastannut parlamentissa, enkä maininnut lehdistössä, mutta siitä kysymyksestä, lounastamisesta tai päivällisesti minä vastasin. Olaf eh, teki lehdistötiedotteen tästä asiasta, kun se vuodettiin Maltalla. Tämä on sellainen asia, joka tuli ilmi tämän oikeudenkäynnin aikana Maltalla tuossa oikeudenkäynnissä oli, siellä oli vuotoja, e, tällaisia osittaisia vuotoja on tapahtunut. Yksi tällainen vuote oli sellainen, että tämä henkilö, jota me, jonka me tapasimme, jota, että hän sanoi perustellakseen itseään, miksi hän on sanonut jotakin me teimme lehdistötiedotteen samana päivänä, Olafin lehdistötiedote samana päivänä, jossa selvitettiin kaikki, koska me katsoimme, että se on tarpeen ennen kuin kysymys tulee parlamentista. Me viittasimme tähän lehdistötiedotteeseen kyllä tämän haastattelun aikana, niin, ja sen haastattelun päätteeksi tämän todisteen kanssa, koska se oli 14.30 kello siis, niin, ja silloin kun nauhoitusta valmisteltiin tämän tutkijan toimesta, niin koska henkilö halusi syödä jotakin, niin minä saatoin häntä äh, samoissa tiloissa johonkin ruokapaikkaan. No, puolen tunnin äh, äh, lounastauko, jotakin syötiin, lounas, ei mikään päivällinen. Kello 14.30, sehän on lounas. No sitten palattiin, ja sitten me jatkoimme tunnin verran, kolme tutkijaa paikalla ja sitten äh, tutkittava ja katsoimme tätä, äh, tätä äh, haastattelua, tutkintapöytäkirja, hän teki jotakin korjauksia. Sitten kun hän oli haastateltu kaksi kertaa juristimme läsnä ollessa. Tässä tämä tapahtui, me selvensimme tämän ja sen jälkeen vuotoja tuli Maltalta, niin me olemme selventäneet tämän lehdistötiedotteessa. Ja me vastasimme myös yhteen parlamentin esittämään kysymykseen. En minusta tässä ole mitään ristiriitaa. Paljon kiitoksia tästä tärkeästä selvennyksestä. If, okay. If you want Sorry, to say... Mr. Director General, it was at the court case, there was no leak. Siellä uh, oikeudenkynnen aikana, siellä ei siis mitään vuotoja vai? Demokrat. Uh... Ja sitten kollega Balcitis, sosiaalidemokraattien nimissä, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, tai dėl vedimo tvarkos. Kiitokset ensiksi tästä kokouksesta ja sen kulusta vaikuttaa nyt siltä, että meillä olisi oikeus esittää täällä kaksi kysymystä. Dalin tapaus on tuomioistuimessa ja tutkinta jatkuu sillä tasolla. Ja se, mitä me teemme tässä valiokunnassa, saatetaan nähdä myös vaikutu, vaikuttamisena tuomioistuimiin, emmekä niin saa kyllä toimia. No kuitenkin tämä kysymyshän on hyvin monimutkainen. Se nyt on sanomattakin selvää ja Olafin johtaja ja muutkin ovat nyt esittäneet vastauksia asiaan useampaan otteeseen, mutta minun, meidän, minun mielestäni meidän valiokuntamme täytyisi puhua tarkemmin veronmaksajien varain käytöstä. Ei meidän pitäisi ajautua tällaiseen yleisluontoiseen keskusteluun poliittisesta, poliittisista perusteista. Olaf on riippumaton laitos, joka toteuttaa oikeuskäytäntöä edeltävää, oikeudenkäyntiä edeltävää tutkintaa. Ja miten tätä, näitä suhteita komissioon ja komission jäseneen toteutetaan ennen kuin tapauksia julkistetaan? Pitäisi olla olemassa sellainen järjestelmä, joka voisi auttaa vastaavia tapauksia ja kuukausien kuluttamista niiden tutkimiseen. Paljon kiitoksia. Kollega Kessler, kaksi minuuttia. First of all, on your first uh, remark. Tähän ensimmäiseen kommenttiin, herra Balsikis. Olen samaa mieltä teidän kommenttinen kanssa viimeiseen kysymykseen. Minusta oli hyvä Rova Kressle, että hän aivan oikein sanoi, mitä Kei Kimberley sanoi ja mitä sitten minulta kysyttiin. Tämä on sanottu tuomio oikeudenkäynnissä, jossa hän puolustautui. Ettekö te näe näitä, er, tätä epätasapainoa, niitä riskejä? Ja sitä ennakkotapausta, jonka me olemme tekemässä, minun on pakko vastata, siihen, mitä hän sanoi, mitä hän sanoi tuomioistuimessa oikeudenkäynnin aikana, jossa hän puolustautui. Ja minä vastaan hänestä täällä. Tämä on kummallista ja aika outoa ja risk- riskialtista. Minusta meidän täytyy olla tietoisia tästä. Minä teen sen kunnioittaakseni parlamenttia mutta tässä menee, nyt me ollaan niin kuin rin, luultavasti samaan kysymykseen vast meitä meitä kysyttäisiin tuomioistuimessa Maltalla. No, hän jo tietää, mitä me olemme sanoneet ja mitä me olemme sanoneet täällä. Ettekö te näe tämän, tämän minä haluan nyt olla nöyrä ja haluan kiinnittää yleisen huomioon näihin vaikutuksiin sen osalta, mitä me täällä teemme. Tämä on aika herkkä asia ja myös aika riskialtis harjoitus, jota me teemme tällä, että vastaamme näihin vuotoihin, jotka, joita tapahtui Maltalla tuomioistuimessa. No, no sen sanottu, niin herra Balsitis, meillä on kehys tätä yhteistyötä, käytännön yhteistyötä varten kaikkien instituutioiden kanssa. Me päivitämme tätä näitä kehyksiä. Komission kanssa meillä on työjärjestelyt, jossa sitten helpotetaan tiedonvaihtoa heiltä mahdollisista väärinkäytöksistä ja meidän puoleltamme taas, jossa me annamme palautetta ja tietojamme. Näin tapahtuu myös muiden toimielinten kanssa, myös Euroopan parlamentin kanssa, siis kaikkien instituutioiden kanssa. Meillä on kehykset, puitteet hyvää yhteistyötä varten – silloin kun kysymys tutkinnasta. Tietääkseni komission sisällä tämä, tämä on tavallaan nyt toimivaltani ulkopuolella, mutta siellä on tällaiset käytännössäännöt komissiota, komissaareja varten, joita meillä on kaksi vuotta sitten komissio hyväksyi tällaisen kattavan petoksen vasta- petosten vastaisen strategian. Olaf on ollut tässä mukana. Ja tämä strategia kattaa kaikki pääjohtajat komissiossa. Ja se toimii oikein hyvin. Ja se luultavasti on pääsyy siihen, minkä takia viime vuoden aikana näiden juttujen lukumäärä on lisääntynyt Olafissa. Kiitoksia kovasti. Onko teillä Lisäkysymys, herra Baltsitis. vain minuutin. Minuutti. Mano klausimus buvo paprastas. Niin, ihan yksinkertaisesti vain esittäisin seuraavaa. Onko teillä yhteistä strategiaa komission toimivaltaisten jäsenten kanssa, jotta voitaisiin välttää, ettei arkaluontoista tietoa voida käyttää Olafia vastaan. Koska ollaan tässä jo kuultukin, että joskus käy niin, että tieto vuotaa ja tuota tietoa ei tietenkään pitäisi voida käyttää Olafia vastaan toimielimenä sinänsä. Ja asiaa voitaisiin ratkaista suotuisasti niitä kohtaan, jotka, joita nyt syytetään. Kessler, minuutti. No, there is no party. No ei täällä mitään erityistä strategiaa ole, eikä mitään tämä komissaarin kohdalla koska tämä komissaari Chemeta ei vastaa meidän tutkintatyöstämme. Hän on poliittisesti vastuussa kaikista meidän toimintaamme, toiminnastamme paitsi tutkinnasta. Meidän ei tarvitse raportoida hänelle. No tässä tapauksessa, tässä tapauksessa, tässä jutussa ei, no poliittinen vastuu meistä, mutta Olavin toiminta, paitsi tutkintatoiminta. Olaf ei pelkästään, ei ole muutakin kuin pelkästään tutkintaelin. Tässä suhteessa me olemme me raportoimme ja olemme vastuussa komissiolle meidän tämän Shemetan välityksellä. No näistä vuodoista. Haluan painottaa jotakin, joka on kaiketi jäänyt vaille huomiota. Me olemme pystyneet tekemään hyvinkin vaikeaa tutkintatyötämme, joka kesti viisi kuukautta, viisi kuukautta. Ei mikään lyhyt aika ole. Viisi kuukautta siis, niin kyllä. Ilman, että mitään vuotoja tapahtui. Me te, olimme hyvin varovaisia ja me onnistuimme siinä, koska me halusimme välttää vuodot, jotka olisivat vahingoittaneet vahvastikin komissaaria ja komissiota kokonaisuudessaan. Ja itse asiassa se tutkinta, jota me teimme, niin si, niin me emme todellakaan vuotaneet mitään, koska se lehdistö kyllä se kovasti kiinnostus. No joka tapauksessa seuraavaksi Alden edustaja Mulder, minuutti. Chair. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Mitä Kalvin kysymyin, niin Kessler totesi, että niin, että tekisikö hän kaiken samoin, jos hän voisi valita toteasin siihen liittyen, että yksi asia, joka minua hiukan vielä ihmetyttää Olafin suhteen, on se, että siellä on tällainen tutkintakomitea, jota ei kuultu ö, sääntöjen mukaisella tavalla. Ja kollega Dali muistaakseni myöskin viittasi tähän Luxemburgissa oikeuskäsittelyn aikana. Kollega Kessler, oletteko sitä mieltä, että olisikohan ollut parempi toimia niin, että tutkintavaliokunta olisi voinut lausua oman näkemyksensä näinkin arkaluontoisen jutun tiimoilta. Sitä vartenhan tällainen SC-komitea on perustettu, eli että varsinkin tällaisissa poliittisesti arkaluontoisissa kysymyksissä sen kantaa kuultaisiin. Ja tähän liittyen kysyisin myöskin sitä, että suhteenne valvontakomitean niin ovatko ne parhaat mahdolliset? So again, Kollega Kessler. Which is in front of the court of... No, tämä tuomioistuimessa oleva juttu, olen iloinen, että se on siellä, koska se on se lopullinen sana, joka, josta sitten pidetään kiinni. Haluan todeta, se mitä me olemme tehneet äh, valvontakomitean osalta, se on täysin sopusoinnussa asetuksen kanssa, sen 11 artiklan kanssa, jossa sanotaan, että meidän täytyy informoida, äh, muistakaa, että informoida tätä valvontakomiteaa jutuista, jotka siirrettäisiin kansallisen, kansalliseen tuomioistuimen piste. Tämä on tulkittu äh, äh, Franz Pick-jutussa vuonna 2004, sehän on tuttu juttu, jossa tuomioistuin tulkitsi tätä näin, että se informoi tutki- valvontakomiteaa, tarkoit- se informointi tarkoittaa siitä, että sitä informointi tapahtuu etukäteen ennen kuin se menee tuomioistuimeen. Siitä lähtien minun edeltäjäni kirjeellä Olaf on luonut käytännön, joka on se, että me lähetämme jutun valvontakomitealle, viisi päivää ennen kuin se lähetetään kansalliseen tuomioistuimeen, ellei ole kiireellisyyssyitä. Siis tämä viiden päivän aika, joka ei ole säännöissä, se on vain käytäntö, johon Olaf on sitoutunut, mutta, mutta tässä lähdetään siitä, että me voimme lyhentääkin tätä aikaa. Emme ohita valvontakomitea, vaan me lyhennämme tätä aikaa. Viime syyskuussa tämä käytäntö, joka oli yksipuolinen käytäntö, joka oli kestänyt vuosia, niin se, se laitettiin osaksi työjärjestelyjä, jossa sovit, josta sovittiin, että yleisellä tasolla viisi päivää etukäteen. Tässä tapauksessa me lähettimme tämän jutun niille kolme päivää et, etukäteen. Miksi kolme eikä viisi? No, koska tämä juttu oli jo tiedossa kaikissa muissa jutuissa, jotka lähetetään kansallisilla tuomioistuimilla, ne eivät ole tiedossa niin että tuomioistuin pystyy hoitamaan asiotun ilman kiirettä. Mutta nyt kun komissaari erosi, oli eronnut, se juttu oli tiedossa, näin me hoidimme tämän kolmessa päivässä, joka on, asetushan sanoo vaan, että etukäteen. Ja se on osa työjärjestelyjä. Tämä hoidettiin ja tästä sovittiin herra Timmermanin kanssa. Mutta tämä on asetuksen mukainen. Toiseksi, miksi te te konsultoineet? Teidän täytyy tietää, että me lähetimme valvontakomitealle äh, keskimäärin 50, viime vuonna 80 tällaista juttua vuodessa. No satoja, satoja, tämän tyyppisiä juttuja joka vuosi. Niin me lähetämme jutun hiille sinne, odotamme viisi päivää, tai tässä tapauksessa kolme päivää, tai ainakin muutaman päivän. Sitten lähetämme sen tuomioistuimelle. Me emme odota mitään vastausta sieltä. Emme ole koskaan saanut minkälaisia lausuntoja tai, tai vastauksia valvontakomitealta. Ei koskaan. Ne toimimme tässä niin kuin kaikissa muissakin jutuissa. Me olisimme tietenkin voineet vaihtaa menettelyäkin, mutta sitten meitä olisi syytetty mutta me olemme noudattaneet näitä menettelytapoja niin kuin kaikissa muissakin jutuissa. Vielen Dank, eine Nachfrage von Paljon kiitoksia sitten Mulderille vielä minuutin aika tarkentavan kysymyksen. Niin. Kysyisin tähän toiseen kysymykseen liittyen. Suhteet valvontakomiteaan, ovatko nämä suhteet Kesslerin mielestä hienot? Me olemme saaneet vähän toisenlaisia tietoja. Ja jos on jotain ongelmia ollut, niin onko ne saatu poistettua päiväjärjestyksestä? Yksi minuutti. No, ei se ihanteellinen ole minun mielestäni. Sitähän voidaan parantaa, niin kuin olette nähneet muissakin tapaamisissa, että on ilmaistu tällaista tyytyväisyyden puutetta heidän taholtaan, mutta oikeastaan minä olen aika vaikeassa tilanteessa, koska minä seuraan tiukasti sopimusta heidän kanssaan, enkä voinut tehdä toisin, koska me olemme sopinut siitä viime syyskuussa ja siltä on kerrottu, että he eivät ole tyytyväisiä tähän. No, minä pyysin heitä kertomaan meille, mitä he haluavat muuttaa. He kertoivat meille jo pari kuukautta sitten. He halusivat muuttaa sitä, mutta sitten, elleivät he kerro, mitä haluavat muuttaa, en voi, en voi muuttaa, miten me odotammekin palautetta sieltä. Ja tavattuamme äh, täällä valiokunnassa muutama viikko sitten, niin minä olen antanut lisää Äh, henkilökuntaa valvontakomitealle, niin kuin ilmoitinkin, siellä on nyt henkilökuntaa, joka on maksimimäärä, jota ei koskaan ollut niin paljon henkilökuntaa kuin nyt on. Siellä ei ole reagoitu tähän, mutta oletan, että, että he ovat tyytyväisiä tämän henkilökunnan lisäämiseen toiseksi tämän tapaamisen jälkeen. Komissaari Chemeta järjesti kokouksen heidän ja minun kanssani jossa selvitettiin näitä, mikä on tilanne ja millä tavalla voidaan parantaa yhteistyötä, mutta tämä mutta valvontakomitea ei halunnut lähteä tähän kokoukseen, mutta mitä varmasti kertoo teille enemmän tästä. The next day. Kiitoksia. Sitten vihreiden edustaja, edustaja taas yksi minuutti. Okay. Niin, mikro werkt no, Niin, tämä mikro ei tämä toimi. No niin, kollega Kessler, palaisin päätodistajan Trojassa haastatteluun, niin 10.15 se alkoi ja päättyi 16.31. Onko normaalia, että haastattelu, joka on keskeytetty lounaan ajaksi, että te ette ilmoita siitä sen enempää? Eli 10.15-16.30 ja sitten tämä keskeytettiin kello kaksi, käytiin vähän virkistäytymässä ja sitten taas jatkettiin ja päättyi tämä 16.31. Tämä allekirjoitus kollega Kimberliltä on sanottu. Miksi, tämä ei mainita, miksi tätä ei mainita näin päytäkirjassa? Ja sitten täällä on pari tapausta, jotka ihmetyttävää. dike sangon pääsihteeriä on haastateltuja sanottiin, että Dali ei ole missään vaiheessa ilmoittanut, että hän ei ole missään nimessä yrittänyt negatiivisesti vaikuttaa tupakkadirektiiviin, ja se mitä ei myöskään tässä kertomuksessanne kerrota, tämmöinen discharge-tilanne, eli toinen esimerkki, kollega Gabrielson on saanut Kimberliltä kirjelmän, ja siinä puhutaan sekä Dalin puolesta että vastaan, mutta tässä 44 sivun kertomuksessa ei viitata tähänkään – Eli tämä nyt kuulostaa hiukan epäilyttävältä. Kessler, Many questions. Kollega Kessler. No niin. No tästä lounaasta vielä. Meillä on ollut haastatteluja, tarvitaan kaikkia haastatteluja Swedish Matchin porukan kanssa ja muiden henkilöiden ja myös Silvia Samidin kanssa, joka sattui olemaan joko siis äh, äh, Olafissa tai Afkossa, niin aina on ruokaa pöydällä, croissantteja tai jotain tällaista, koska nämä kestävät tunti tolkulla. On mehua, kakkua, piparia, eikä, mutta ei, ei sellaisessa, jotka pidetään kokoushuoneessa. Kokoushuoneessa Portugalissa Kel Kimberlin kanssa, siellä ei ollut mitään pöydällä. Se oli kello 14.30. Se haastattelu päättyi, mutta tutkijamme hänen täytyy kirjoittaa pöytäkirja, finalisoida kirjoitettu teksti. No se oli tavallaan 20 minuutin breikki, tauko. Hän oli nälkäinen, hän sanoi, minä haluan syödä jotakin. Minä saatoin hänet sitten lounastamaan, ei mikään kahden tunnin lounasta, vaan eh, tuskin puolen tunnin lounasta, ei jotain sellaista. Sitten palasimme, hän luki sitten lausumansa, joka oli kirjoitettu puhtaaksi, ja hän teki muuta, joitakin korjauksia ja sitten se oli ohi. Siinäpä se, ei mitään enempää tai vähempää. Minusta tämä on yleinen käytäntö, että ollaan ystävällisiä henkilölle, jotka ovat paikalla ja annetaan heille mahdollisuus, että he, heitä kohdellaan inhimillisellä tavalla. No niin. Sitten haastattelu pelkästään ihmisten syyttämiseksi. Ei. Tuo haastattelu, juuri tuo haastattelu, Gel Kimberlin keskeytti puolen tämän tutkinnan päätteeksi lyhyttä lounasta, lounasta tai ruokaa varten. Se antoi meille, se oli hyvin tärkeää, koska se antoi meille lisätietoa tämä tilanne tässä tapaamisessa komissaarin kanssa parraskuussa. Et ennen, ennen haastattelua me uskoimme, että tämä tapa, tapaaminen oli Kimberlin läsnäolossa. Mutta sitten ymmärsimme, että, että näin ei ollutkaan. Ja sitten saimme vahvistuksen siitä, että tämä on raapa kerrottu raportissa toisin kuin mitä lehdistössä on väitetty, jossa on moitettu meitä tai mustamaalattu meitä, jossa on väärin ilmaistu, että Kerr osallistui kokoukseen 10. helmikuuta komissaarin kanssa. Tämä haastattelu siis tietyllä tavalla vähensi tai vähensi näitä tällaisia näyttöjä tai väitettyjä näytteitä tapaamisesta komissaarin kanssa. Siinä mielessä tämä haastattelu oli, oli myös komissiossa siinä mielessä todettu, että, että Olafkin on todennut, että tässä oli vain kaksi henkisellä tässä tapaamisessa. Me kärsimme kaikki näytöt joko puolesta tai vastaan. Siinä mielessä tämä oli hyvin hyödyllinen haastattelu. Paljon kiitoksia. Sitten vielä tarkentava kysymys. Toteaisin, että sanotte suoraan, että tämä päättyi 16.31 eikä yritetty edes ilmoittaa, että haastattelu keskeytyi tauon ajaksi. Te ette vastanneet myöskään kysymykseen, miksi tietyt tutkimusosiot jätettiin mainitsematta. Dege Sangon pääjohtaja ilmoittaa selkein sanakäänteen, ettei häneen tai hänen yksikköön ole oltu yhteydessä ja yritetty vaikuttaa tupakkadirektiiviin. Sen verran sanon. Mutta tätä faktaa ette käytä syytetyn tilanteen parantamiseksi, vaan nyt hänen uransa on ohi. This is mentioned in the report. I mean, it's very clear. Tämä on mainittu raportissa. Sitten lehdistötilaisuudessa, jossa kritisoitiin minä sanoin selvästi jopa lehdistötilaisuudessa 17. päivä tai milloin se nyt olikin pari päivää sen äh, komissarin ero, eron jälkeen. Olafin tutkinta sai selville, että, että ei ollut yritystä muuttaa tätä lainsäädäntöä komissaarin taholta, taholta. Sanoin sen selvällä suomella. Siinä mielessä tämä tuli ilmi itse asiassa. Meidän tutkintamme ei ole näy pelkästään raportissa, onhan niitä on haastattelu, pöytäkirjat ja kaikki muut paperit. Kaikki nämä on lähetetty ö, Maltan oikeusviranomaisille, ei pelkästään raporttia komissiolle olemme myös lähettäneet raportin kanssa kaikki haastattelut, joita komissaarin kanssa tehtiin, koska jossa hän tietenkin puolustautui. Kaikki toimielimet ovat kyllä täysin tietoisia näistä näyt- todisteista puolesta tai vastaan. Myös mainitsimme nämä äh, suotuisat näytöt, jos ne olivat suotuisia. Myös lehdistölle kerroimme ne. Stephen. Paljon kiitoksia. Sitten ECRn edustajan puheenvuoron kollega Andreasen yksi minuutti ajaa. Ette halua käyttää puheenvuoroa, joten seuraavana puheenvuoron saa Guen edustaja, kollega De Jong, yksi minuutti. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Tämä on hankala aihe, niin kuin kollega taas sanoi. Moniin kysymyksiin ei saatu vastauksia laisinkaan, vedoten siihen, että tutkimukset ovat käynnissä, mutta Maltan viranomaiset eivät ilmeisesti halua hirveästi panostaa tähän ö, Olafin raportin, ja tämä tarkoittaa sitä, että Olaf toimii, mutta jäsenvaltiot eivät reagoi siihen. Tämä on komission antamien tietojen mukaan hyvin suuressa ti- ta- määrässä tapauksia tämä tilanne, ja minun mielestäni tämä ei ole hyvä asia, jos yritetään suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja, ja tähänkin palataan vielä tämän kes- kokouksen aikana. Nyt kysyisin Olafilta seuraavaa. Oletteko sitä mieltä, että olisi paikallaan ulkopuolisen taholta selvittää, että miksi jäsenvaltiot 43 prosentissa kaikista tapauksista eivät reagoi Olafin antamiin suosituksiin. Minun mielestäni tämä ei oikeastaan sovi tähän Olafin toimintamalliin. Kiitoksia. Kollega Kessler, kaksi minuuttia. Which, which is ongoing for... Tämä on ollut meneillään jo vuosia. Myös täällä Kontissa, en nyt ihan varma näistä tilastoista, että oliko 43 prosenttia, mutta saattaa, on kuitenkin hyvin vaihtelevaa. Toisessa, jossakin se valtiossa oli 85 prosenttia, toisessa taas 3 prosenttia. No, tämä on myös poliittinen juttu, tämä on juridinen juttu, koska meillä on erilaisia sääntöjä petoksista eri jäsenvaltioissa. Nämä asiat ovat, niitä asioita on, ne ovat askarruttaneet myös äh, tätä hyvin, ne ovat näkyneet myös tässä kuuluisessa PIF-direktiivissä, jossa rikoslakia on ja taloudellisten etujen, äh, taloudellisia etuja koskevia säädöksiä on harmonoitu. Tätä on käsitelty myös parlamentissa. Ja tässähän on tulossa uusi lainsäädäntöehdotus. Näissä, tässä tapauksessa te ette tätä tapausta, mutta mutta sanotaanpa Talin tapauksessa, ei tässä ole kysymys syyttämisen puutteesta, eikä tämä liity tähän 43 prosenttiin, koska heti kun on, ää, äh, koska rikostutkinta edelleen meneillään, eli seurantaa on tapahtunut. En nyt halua, sanotaanpa, että, että tässä tuomari on tämän vahvistanut, ei pelkästään syyttäjä, riippumaton valtalainen tuomari on syyttänyt tätä henkilöä jo tästä lahjonnasta. Hän on nyt tutkintavankeudessa ja hän odottaa, tuomistu, tuo, hän odottaa oikeudenkäyntiä, eikä tämä nyt välttämättä liity tähän 43 prosenttiin. Sitten vielä tarkentava kysymys kollega Dion. Hei, 43 prosenttia on komission tarjoama luku. Ilmeisesti kolme komissiolla on tämä faktatieto käytössään, jos ei, niin sitten jonkun pitäisi korjata se. Ja sitten kysyisin, että kyllä vai ei. Eli jos Olaf haluaa, niin olisiko mahdollista ulkopuolisen taholta selvittää syy siihen, että 43 prosenttia tapauksista on sellaisia, että jäsenvaltiot eivät reagoi Olafin toimilaisinkaan Kiitoksia. We are ready to Kyllä me olemme valmiita siihen, kyllä me olemme valmiita vuoropuheluun kansallisten tuomioistuimen ja tuomioistuinten ja syöttäjien kanssa. Me teemmekin sen. Olemme, Ja. Yes. Kyllä. Ja, vielen Dank. Damit äh, kommen wir zu... Kiitos. Ja sitten seuraava kierros. Ja sitten EPPn edustaja Odi, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, Kessler, te tunnette hyvin demokratian toiminnan, olette toiminut 2001-2006 Italiassa poliitikkona, kansanedustajana ja tunnette myös parlamentin tehtävän poliittisena valvojana, varsinkin petosten torjunnassa. Nyt havaitaan, että tällainen epäluottamus on heräämässä parlamentin piirissä ainakin tässä valiokunnassa. Kysymykseni on seuraava. Onko parlamentin päätöslauselmassa, jossa pyydä, esitettäisiin epäluottamusta teitä kohtaan, niin tekisittekö sellaiset johtopäätökset, että eroaisitte Olafin johtajan paikalta? Herr Kessler, für zwei Minuten. Kollega Kessler, kaksi minuuttia. Niin. Jos sanon, että ei, niin tuskinpa tämä aiheuttaisi sen kummempia ongelmia, mutta minä sanon, että ei. Ja minähän romuttaisin Olafin riippumattomuuden, mutta sehän ei ole minun tehtäväni, kun katsotaan Olafin työjärjestystä. Siellähän sanotaan suorin sanakääntein, että kun tutkimuksia toteutetaan, niin pääjohtajan ei pitäisi millään muotoa vaikuttaa, tai pääjohtajan toimintaan ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden tai toimielinten kommentit. Eli millään tavalla ei pitäisi ulkopuolisten pystyä vaikuttamaan Olefin toimintaan, siis kenenkään tahon. Jos taipuisin, niin silloinhan minä epäonnistuisin, en siis toimisi riippumattomasti. Jos ottaisin ohjeita vastaan poliittiselta tasolta, eri instituutioilta tai muilta. Kiitoksia. Ja sitten vielä tarkentava kysymys, kollega Odi, yksi minuutti. Niin, uskon, että kun on kyse eurooppalaisesta julkisesta tehtävästä, niin täytyisi myös pystyä toimimaan parlamentin luottamuksella. Okay, die nächste Fraktion ist die ja seuraavaksi SD-ryhmä. Kollega Ajala Sender, yksi minuutti. Ines, yksi minuutti. Si, eh, gracias. Kiitokset. Niin, ollaankin aika monimutkaisessa tilanteessa. Haluaisin vain muutaman sanan esittää tästä päätöksestä Tämä tietysti liittyy Barrosolle, Barrosonkin. Mutta minä haluaisin Kessleriltä kysyä seuraavaa, koska näyttäisi vähän ristiriitaiselta tämä tilanne. Suoraan häneltä on nimittäin kysytty, onko Olaf toiminnassaan tehnyt sopimuksia monikansallisten tupakkayritysten kanssa ja entä sitten niiltä tuleva rahoitus? varsinkin kun puhutaan siitä, että täytyy toimia varovaisesti. Ei ollut niin kiire toimia tässä tutkinnassa ja uskoisin, että tämä mahdollinen eturistiriita on olemassa. Olette vastannut toiseen kysymykseen, että kyllä on olemassa sopimuksia ja osa Olafin rahoituksesta tosiaan tulee tupakan torjunnasta. Tämä on tietysti myönteistä toimintaa, tällainen tupakan torjunta, tupakoinnin torjunta. Ja sitten vielä te sanoitte, että tässä on puhelun äänittämisestä kyse, ja sanoitte, että sen on tehnyt yksityishenkilö, eikä se ole ö, laitonta. Mutta sitten kun sitä käytetään tällaisessa epäilytilanteessa, niin kyllä minun maassani tuomarit ovat tällaisen puheluasian käsitelleet toisella tavalla. On kyse ollut sitten vakavista rikollisista tai mafiaan jäsenistä. Eli voidaanko tällaista puhelua äänitystä käyttää? todisteena. Miksi on siis käytetty tätä puhelua, ja, jonka yksityishenkilö on nauhoittanut, mutta ei sitä puhelua, jossa mukana, jonka äänittämisessä Olaf oli mukana. Miksi? Miten tätä voidaan käyttää sitten todisteena ilman sen kummallisempaa oikeuskehystä? Kiitos. Vielen Paljon äh. kiitoksia. Kollega Kessler, kaksi minuuttia. So the, uh, nämä mainitut sopimukset tupakkateollisuuden kanssa, nehän ovat juridisia sovitteluja, no sopimuksia, mutta niitä ei ole tehty Olafin kanssa. Monet teistä tietävät sen, että nämä sopimukset liittyvät suuriin tupakayhtiöihin ja joihinkin jäsenvaltioihin, kaikkiin jäsenvaltioihin ja komissioon. Ei Olafi ole tässä sopijan puolena. Ei meillä ole edes oikeutta solmia sopimuksia. Ja sitten, ja näiden sopimusten pohjalta Olaf ei saa yhtään mitään rahallista hyötyä, toisin kuin jäsenvaltiot. Komissio saa hyötyä niin kuin aikanaan on korostettu kont tai talousarvion valvontavaliokunnassa on sanottu. Mutta oli miten oli, Olaf ei näistä sopimuksista saa rahaa, eikä meillä ole minkäänlaisia sopimuksia tupakkateollisuuden kanssa. Ja mitä tulee puhelinkeskusteluihin, me emme ole salakuunnellut ketään, emmekä niin tee. Emme edes tässä tapauksessa ole niin tehnyt. Henkilökohtainen he, yksityishenkilö on tehnyt näin kahteen otteeseen, hän on nauhoittanut tämän puhelun ensimmäisellä kerralla ja toisella kerralla me olimme läsnä. Se oli ihan laillinen toiminta ja jos ei ole laillista, niin kyllä tähän sitten käräjillä palataan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana vielä tarkentava kysymys, kollega Ajala Sender, vai selvisikö tämä asia? No, teillä oli jo äsken kaksi minuuttia, joten ihan lyhyesti. Niin, Kesslerilta haluaisin kysyä myös seuraavaa, kun tässä nyt mainitsitte, että te ette ollut yksi tutkijana tässä tapauksessa pääjohtajan asemassa. Voisitteko kertoa, mikä teidän roolinne oli, koska te olitte kuitenkin Maltalla, kävitte haastattelemassa ihmisiä. Jos ette ole tutkija, niin mikä merkillinen rooli teillä sitten oikein oli? Koska sanoitte, että ette ole yhtenä tutkijana tässä, joten mikä teidän tehtävänne oikeastaan oli, koska joka tapauksessa te osallistuitte hyperaktiivisesti suorastaan tähän tutkintaan. Eli Olaf on kyllä nyt ajautunut vähän kummalliseen tilanteeseen. E, no, News European artiklassa me olemme, artikkelissa olemme nähneet myös Saanko pääosaston ja pääsihteeristön välistä sää, sähköpostien vaihtoa vaikka direktiivistä ja siinä oli aika moista, moisia ristiriitoja myös esiteltynä. Eli miten nyt voisitte tätä asiaa selventää? Kiitos. Kollega Kessler. You mentioned the... Niin, tästä viimeisimmästä kysymyksestä, niin tämä lehtijuttu, ja sähköpostiviestit. Niin, näin nämä viestit sanomalehden sivulta. Ei sen kummempaa. Ei niitä löydy meidän arkistoista. Eivät ne ole muuttaneet tilannetta laisinkaan, mutta minä en ole näitä sen kummemmin käsitellyt. En tiedä, mitä minun pitäisi tähän sitten sanoa, siis koskien näitä lehdissä julkaistuja sähköpostiviestejä. Mitä tulee sitten omaan rooliin, niin minä olen Olafin pääjohtaja ja sääntöjen mukaan, jotka tunnen oikein hyvin, niin minä olen vastuussa tutkimusten toteuttamisesta. Minä olen se, joka avaa ja päättää kaikki tutkimukset ja minä olen se henkilö määräysten mukaan, minä en voi tätä toimivalta edes siirtää kenellekään. Minun täytyy hyväksyä kaikki toimet, tutkimustoimet Olafissa. Jos haastatellaan jotakuta henkilöä, niin siihen vaaditaan määräysten mukaan minun kirjallinen lupa. Eli minä vastaan kaikista tutkintatoimista. Minä vastaan äh, tutkimusten toteuttamisesta, avaamisesta ja niiden päättämisestä. Niin, olenko minä silloin tutkija vaiko ei, no en tiedä, mutta minä olen se, joka loppujen lopuksi on vastuussa kaikista tutkimustoimista jotka toteutetaan OLEFEissa. Olipa kyse sitten haastattelusta tai jostain muusta. Jos haastattelu toteutetaan, niin hänen on esitettävä haastateltavalle minun allekirjoittamani kirjallinen lupa. Minä olen antanut lupia tämän tyyppisiin haastatteluihin ja minä olen joihinkin jopa itsekin henkilökohtaisesti osallistunut, en kaikkiin, mutta minä olen loppujen lopuksi vastuussa näistäkin. Kiitoksia. Kiitos sitten Alden edustajan puheenvuoroon. Jan? Aha, ei. Sitten vihreiden edustajan puoleen kääntyisin Bart. Ik wil uh, terugkomen, meneer. Eine minuutti, no? Ja. Niin, yksi minuutti. Ik wil Kyllä, kyllä, yksi minuutti. Kollega Kessler, palaisin seuraavaan seikkaan. Tämä 15. lokakuuta alkava viikko, silloin maanantai-iltana saitte tämän Catherine Dane kirjallisen kommentin, ja kolme päivää sen jälkeen kerroitte siitä jotain, vain osia tästä tutkimustuloksesta – niin sanoitte, että teidän piti toimia näin nopeasti, ei, teillä ei ollut mahdollisuutta odottaa viittä päivää. Niin tehän tiesitte, että tämä kuitenkin vuotaa lehdistöön. Teillä on ollut yhteyksiä Barroson ja Dali ja Barroson välinen sopimus on ollut olemassa ja silloin kun Dali eroaa, niin tiesimme, että se kuitenkin leviää kuin kulovalkea lehdistössä. Joten tämä 15. päivä lokakuuta alkava viikko, miksi teillä ei ollut mahdollisuutta kertoa tästä valvontakomitealle, vaikka tästä ei ollut vielä val- vuotanut tietoa julkisuuteen? Koska valvontakomitealla olisi ollut viisi päivää aikaa selvittää asiaa, eli on, olisiko ollut mahdollista, että valvontakomitea olisi kuullut Barrosoa, ja minä uskon, että jos olisi kuultu kaikkia asianosaisia oikealla tavalla, niin silloin oltaisiin voitu hoitaa tämä asia diskreetimmin. Mutta miksi että sopineet Barroson kanssa siitä, että pidetäänpäs asia vielä peitossa viiden päivän ajan? Kollega Kessler, kaksi minuuttia. I did not. Maybe I... Minä en. No, haluan selistää tätä vielä. Eli siis en pitänyt yhteyttä Barrosoon ennen, enkä tutkinnon aikana, enkä sen jälkeen siis suoraan häneen. Kaikki yhteydenpito, siis selvittäisi tämän vain Catherine Dayn kautta, joka oli se, joka toi tämän alkuperäisen tiedon Olafiin puheenjohtaja Baroson puolesta tietenkin, selkeästi siis hänen puolestaan, ja se oli myös selkeästi tuossa paperissa esitettynä, ja siksi me sitten mainitsimme tai annoin tämän lopullisen kertomuksen hänelle ja hän sitten vei sen Barrosolle, mutta ei minulla ollut mitään suoraa tai salaista yhteyttä Barrosoon minään hetkenä, joten ei minun, me minä tehnyt mitään sopimusta hänen kanssaan. Ehkä näin ette sanonut, mutta halusin vain selostaa tästä tätä vielä enemmän, jotta kaikki väärinymmärrykset voidaan hälventää asiasta. Kaikki on tehty siis kirjallisesti aivan selkeästi. Se on esitetty myös tässä asiakirjapinossa. Ja sitten siitä, että me lähetimme tämän asian komissiolle ja vastaan vasti sitten valmistelimme kirjaa valvontakomitealle samanaikaisesti. Ei meillä ole mitään velvollisuutta valvontakomitealle kertoa ennen kun olemme lähettäneet tapauksen toimielimille. Aina lähetetään tämä toimielimille satoja kertoja vuodessa ilman valvontakomiteaa, koska tämä on asetuksessa mukana. Eli meidän täytyy kertoa valvontakomitealle ennen tapauksen lähettämistä oikeusviranomaisille, ja näin toimimmekin. Ja siitä syystä komissio sai nämä tiedot muutama päivää ennen oikeusviranomaisia, koska me olisimme lähettäneet sen samanaikaisesti samoille, mutta emme voineet, koska meidän täytyy valmistella tuota tapausta voidaksemme lähettää sen valvontakomitealle ennen sen lähettämistä oikeusviranomaisille. Ja näin kävi asetuksen mukaisesti. Te sanoitte, että me lähetimme osittaista tietoa sun valvontakomitealle. No se on totta toki, mutta se sitten saatetaan tulkita myös väärin, sillä me lähetimme komissiolle tuon kertomuksen ja myös haastattelut, jotka toteutettiin, emme koko tapausta, ei se ole edes käytäntö meillä. Valvontakomitealle lähetimme juuri sen, mikä on kirjoitettu meidän eh, työjärjestyksessämme heidän kanssansa ja jo se on tuon valvontakomitean kanssa päätetty ja se on oikeudellisesti sitova myös eh, unionin tietosuojavaltuutetun tekstissä. Eli meidän täytyy lähettää valvontakomitealle lyhyt ja nimet, nimet, nimet siitä on poistettu toisinto tästä tapauksesta. Ja he päättävät sitten asiasta ennen tapauksen käsittelyä. Ja näin on toimittu ja on heille lähetetty tämä osittainen tietopaketti, niin kuin aina on tehty, koska sen, siihen niin meidän on toimittava, eli mitä on tapahtunut. Ja kun he ovat saaneet tämän tiedon, niin he saavat sitten kaikki tiedot käsinsä tästä tapauksesta, ja he ovat pyytäneet kuukautta ei siis kahta päivää, vaan kuukauden, mutta eivät he pyytäneet meitä odottamaan. Ei meitä koskaan ole pyydetty odottamaan, eikä niin ole koskaan myöskään käynyt, joten he saivat täyden pääsyn tähän koko tapaukseen jo ennen kuin lähetimme tiedon oikeusviranomaisille. Paljon kiitoksia. Nyt vielä ECRn puheenvuoron mahdollisuuteen kollega Andreasen. Hän luopuu tästä mahdollisuudesta, joten nyt tilanne on seuraavanlainen. Kaksi EPPn ja yksi SDn kysymys. Ensimmäisenä EPPn puoleen kääntyisin. Kollega Gressle, olkaa hyvä. Interessant. Kiitos. On kyllä kiinnostavaa keskustella teidän kanssanne, herra Kessler. Tehän sanotte, että kaikki on laillista, kunnes laittomuus osoitetaan tuomioistuimessa. Minä noudatan lakia vain silloin, kun, kun nyt saadaan kiinni ja silloin, kun on pakko tehdä näin. Tällainen se puhutte. Jos tällainen oikeudellinen käsitys, niin kuin se on tullut esille, tällainen oikeudellinen käsitys kyllä on kyllä aika erikoista, koska minusta eihän, eihän tällainen viesti voi olla, että, että vain silloin kun laittomuus osoitetaan, silloin se on laitonta. On asioita, jos laki ikään kuin perustuu, lakihan perustuu siihen, että sitä noudatetaan. Ja tämä todellakin minua äimistyttää, että, että tavallaan, että niin kauan kuin minulla on sitä oikeuden päätös, niin sitten tehdään. Tämä puhelun, puhelinjuttu kiinnostaa minua kehotustodistajalle nauhoittaa yksityinen puhelu ilman toisen tietoa. Oliko tämä tutkijan sooloilua? vai oliko tämä teidän ohjeenne? Kiitos. Herr Kessler, für zwei Minuten. Kollega Kessler, kaksi minuuttia. But on the legality, I think that what... Niin, se mikä on lakia vastaan on laitonta, ja sitten saattaa tietysti olla monissa tapauksissa eri mielipiteitä siitä, mikä on laitonta ja mikä on laillista, ja siitä syystä tuomioistuimet ovat olemassa. Ei kyse ole siitä, että minä tässä teen jotain tuomioita tai sinä, vaan kyse on tuomioistuimista, ja siellä sitten taas eri menettelytavoista, jotka, joiden pohjalta määritellään se, onko joku ollut lainmukaista vai ei. Ja näistä puheluista voin ainoastaan toistaa sen, minkä jo sanoinkin teille, eli sen, että että nyt voi tätä asiaa sen enempää kehittää, kehitellä enempää kuin mitä jo kerroin. Eli näin on käynyt kahteen otteeseen. Meidän mielestämme täysin laillisesti yksityishenkilö ensin ja sitten toiseksi tutkinnan aikana meidän läsnä ollessamme. Ja se on kirjoitettunakin. Muistutan teitä siitä tuossa valvontakomitean toimintakertomuksessa ja se siitä. No jos joku voi tietysti olla se, sanoa, että se on laitonta, ja voivat toki niin väittääkin, mutta me olemme varmoja siitä, että tämä on ollut täysin laillista, ja vielä lisäksi emme käyttäneet omaa valtaamme tässä väärin. Eihän meillä ole oikeutta osallistua tai puutua mihinkään puhelun, puhelinkeskusteluihin. Kiitoksia. Lisäkysymys Rova Kressille. No, täällähän se oli Olfin laitteisto, Olfin tiloissa, Olfin läsnä ollessa, tehtiin oikeuden analyysi, tehtiin, älkää unohtakaa lähettää sitä meille. Luulenkin, että tässä on periaatteellinen väärinkäsitys, mikä tulee viraston riippumattomuuteen. Totta kai te olette riippumaton. Me haluamme, että teette tutkinnan riippumattomasti, mutta te olette silloinkin tilanteessa, jossa valvontakomitea valvoo teitä ja me valvomme teitä – ja tietenkin, te haluaisitte tietenkin olla irrallaan ajasta ja paikasta tehdä tutkimuksia, mutta nyt tässä on yksi kanne, jossa vaaditaan komission puheenjohtajan päätöksen peruutta, peru, perumista. On, on, nyt on kysymys siitä, että mitä EU-tuomioistuin tekee, ja on vaadittu myös vahingonkarvausta. Tämä vahingonkorvaus, vahingonkorvaus tulisi ja maksettavaksi 22 artiklan mukaan virkamies on vastuussa vahingoistaan. On, olisi kiinnostaisi tietää, onko tämä teidän tiedossanne on. Kollega Kessler, yksi minuutti. Niin, kyllä minä tiedän tämän. Ja sitten SD-ryhmän mahdollisuuteen esittää kysymys. Haluatteko käyttää tätä mahdollisuutta? Ette ilmeisesti halua. Joten kansan puolessa vielä tähän loppuun mahdollisuuden esittää yhden kysymyksen. Kollega Gressle. Niin, haluaisin vielä palata tähän roolitukseen, jota, josta Olaf selvästikin tykkää. Ja kun ajatellaan vaikka tätä espanjalaista notaaria ja, ja sitä työterveyslääkäriä ja sitten tätä päätodistajaa, me halusimme tietää, mitä monessa tapauksessa Olaf on, on käyttänyt tällaisia keinoja. Tämä on kysymys periaatteellista toimintatavasta tässä virastossa, koska tämä äimistyttävää, ällistyttävää, että Olaf tavallaan niin kuin, äh, soluttautuu tällaiseen luottamuksen piiriin, on kysymys kysymyksestä äh, 35 A ja B. Muita kysymyksiä ei ole. Kiitoksia. Sitten kollega Kessler, kaksi minuuttia. Again, these issues are... Niin taas sen, näistä asioista nyt puhutaan juuri nyt tuomioistuimessa, sillä se ja tuo Maltan, Maltalla joten jos tästä, jos antaisin yksityiskohtaista tietoa, niin se puuttuisi tuohon rikosoikeudelliseen prosessiin, joka on siellä käynnissä. Joka tapauksessa se, se mihin te viittaatte nyt tässä, ei kuulu tutkintavallan käyttöön. Tässä on kyse tiedonkeruusta, niin kuin se, että sanotaan, että menkää tuohon osoitteeseen ja katsokaa, mitä sitten lukee soittokellosta. Hetkinen, miten sitä saa oikein kutsutaankaan? No, siis tuolla tuossa ovikellossa. Ja näin voin sitten tarkastaa, asuuko asia, ihminen juuri tuossa asunnossa vai ei, ja tarkastan siitä sitten nimen tämä, on, tämä täytyy olla sitten säädeltyä ja luvana, luvallista toimintaa, mutta tämä on ihan tavanomaista yksinkertaista toimintaa, eikä se ole mitään vallan käyttöä. Kuka tahansa kansalainen voi näin toimia. Dank für eine Nachfrage. kiitoksia sitten kollega Gressle yksi minuutti tarkentavaa kysymystä varten. No emme me puhu tästä tavallista ihmistä, jotka tykkäävät roolituksesta. Me puhumme Olafista sen tutkinnasta ja miten vakavasti pitää ottaa ainakin näin oikeusvaltion parametrien mukaan. Miten monissa tapauksissa Olaf käyttää muita identiteettejä ikään kuin, jos todist, yritetään soluttautua todisteen tai muun asianosaisen ympäristöön. Kiitos. Okay. Ja kollega Kessler, yksi minuutti. The answer is that I am not aware this been... Niin, vastaus on se, että näin ei ole tapahtunut edes tässä tapauksessa. Muita puheenvuoroja ei ole tarjolla ainakaan niille, joilla on varattu puheaikaa, joten kysyisin vielä teiltä, herra Kessler, seuraavaa. Onko teidän mielestänne mahdollista että Olafin tutkimustulokset, niitä voitaisiin käyttää poliittisena aseena. Ja minkälaisiin toimenpiteisiin aiotte jatkossa ryhtyä, jottei näitä tietoja käytetä väärin hyväksi? Kiitoksia. Well, I'm, I don't... Niin, en tiedä. Voinko antaa tämän tyyppisiä ehdotuksia teille? Tässä pitäisi antaa tällaisia suosituksia ei pelkästään Olafille, vaan kaikille toimijoille, jotka teoreettisesti on esitetty teidän tapauksessanne. Näitä aseita ei käytä Olaf, vaan ehkä joku poliittinen toimija saattaa niitä käyttää. Joten ensiksikin nyt sitten kyse on siitä, että me emme halua vuotaa mitään tietoja. Ja me olemme onnistuneet tässä ihan hyvin. Tämä on ollut minun päähuolenaiheeni viiden kuukauden aikana, koska oli suuri vaara tietoa vuotaa, eli tässä, että tieto olisi väitetty julkisesti ja sitten sitä olisi joku saattanut käyttää poliittisiin syihin ennen kuin asiat kävivät selviksi, joten minulla oli lain myöntämä ja asetuksen säilyttämä velvollisuus välittää tulokset, tutkinnan tulokset instituutioille, jotka olivat asiassa asianomaisina ja toimimme näin luottamuksellisesti. Ja sitten taas tästä on tehty poliittiset johtopäätökset siitä, voidaanko tätä pitää luottamuksellisena vai ei. En pidä mahdollisena, vaikka muita ehdotuksia toki voi olla, että poliittista vaikutusta voisi olla Olafin ehdotuksilla tai tutkinnalla toimielimille tutkinnan välit, välitet, tullut, tultua välitetyksi tuon kyseisen toimielimen tulee tietää, mitkä ovat tutkinnan tulokset. Ja toimielinten täytyy sitten tehdä riippumattomasti ja oman vastuunsa alaisina omat päätöksensä. Meine Frage hat jetzt... Paljon kiitoksia. Niin, ilmeisesti tämä aiheuttaa lisäpuheenvuoroja, mutta ihan lyhyesti, kollega Kresle. Haluaisin vain informoida pääjohtaja siitä, että viime vuoden syyskuussa olin juhlassa Berliinissä silloin kaksi Saksan autoteollisen edustajaa puhui minun kanssani ja kysyi komissaarin toimista Brysselissä. Kiitoksia vaan tästä. Ja, Gibt es aus den politischen Gruppen weitere No niin, onko lyhyitä kommentteja poliittisten ryhmien puolelta? Eipä näytä olevan, joten sydämelliset kiitokset kaikille läsnäolijoille, kiitokset myöskin pääjohtaja Kesslerille, kiitokset edustajille. Näin päätämme keskustelun tästä esityslistan kohdasta. Uskon, että tämä meidän valitsemamme lähestymistapa on osoittautunut hyväksi, koska näin todellakin saimme todellisen vuoropuhelun aikaiseksi. Nyt haluaisin keskeyttää istunnon. Kollega Gressle saa vielä lyhyesti puheenvuoron, mutta sitten keskeytetään tämä hyvinkin intensiivinen keskustelu. Jatkamme varttia vaille 12, mutta sitä ennen vielä kollega Gressle. Haluaisin esittää, että pääsihteeri Gray voitaisiin sinne tänne ja myös Kotsin johtajaa voitaisiin haastatella täällä. Sekä komission pääsihteeri Day että Testori Kotsi. Oui, brièvement, monsieur le président. <clears throat> à partir du... Puheenjohtaja, niin kun pääjohtaja ähm, kieltäytyy eroamasta, jos parlamentti on esittänyt epäluottamuslauseen, niin mielestäni silloin komission täytyisi äh, ryhtyä tutkimaan tilannetta, jos tällaista epäluottamusta on niin äh, korkealla tasolla havaittu, että emme enää voi luottaa kyseisen henkilön kykyihin johtaa Olafia. Ai. Paljon kiitoksia, edustaja Mulder. Minä tuen Rova Kresslin ehdotusta kahdesta henkilöstä, jotka kutsuttaisiin tänne valiokuntaan. Hyvä. Ich habe jetzt äh, von verschiedener Seite gehört, olen nyt pannut merkille, että meidän tulisi todellakin kutsua komission pääsihteeri vieraaksemme. No, joku päivä meidän tulisi näin tehdä, paitsi jos kollega Semetan kanssa selviää jotain muuta. Äh, die Frage der, des äh, rechtlichen, der rechtlichen Beurteilung, äh, die Herr Jean-Pierre Audi angesprochen Niin kollega Odi esitti oman ehdotuksensa ja tsekataanpas sihteeristön kanssa, onnistuuko tämä näin. Näin olemme keskustelleet tästä asiasta ja jatkamme sitten vartin tauon jälkeen kello 11.45. Uh, Sigmantas, uh, would you be ready to... Sigmantas, sopiiko sinulle, että aloitellaan? Ja meine sehr verehrten Damen und Herren. Arvon kollegat, voinemme jatkaa esityslistan käsittelyä. Kiitoksia, että saimme pitää tämän lyhyen hengähdystauon noin intensiivisen kokouksen jälkeen. Niin, kohta 19 toista. Sitähän lähdetään nyt käsittelemään poikkeuksellisesti jo tässä vaiheessa. Kyse on energiatehokkuuden kohdennettujen kohesiopoliittisten investointien kustannustehokkuudesta. Äh, Sigmantas äh, Balchitis. Esittelijänä toimii kollega Balchitis ja tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen Harald Vygaboa on täällä paikalla. Haluaako hän käyttää tässä alustuspuheenvuoron mahdollisuutta? No kollega Balsiitis, olkaa hyvä. Ačiū labai, e, pirmininkė. Kiitokset puheenjohtaja. Ensiksi tahdon kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja sen edustajaa. Se, joka on valmistellut meille hyvin kiinnostavan asiakirjan, tässä puhutaan kolmesta jäsenvaltiosta – ja tärkeimmistä varojen käytöstä. Kyse on energiatehokkuudesta erityisesti ja tämän asiakirjan tulokset eivät ole kovinkaan myönteisiä. Valvontaa ei ole kovinkaan tarkoin hoidettu, ei ole määritelty minkäänlaisia selkeitä kriteereitä vuonna 2006 päätettiin, että asiat liittyvät seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen, emmekä sitten voi palata sen enempää menneisyyteen nyt tässä vaiheessa, mutta joissain jäsenvaltioissa tuo hankkeiden tehokkuusaste oli 50 prosenttia. Tällaista meidän kyllä täytyisi pyrkiä välttämään tilintarkastustuomioistuimeen pitäisi vaatia sitä, että rakennerahastojen varoja käytettäisiin tarkemmin, valvottaisiin tarkemmin, käytettäisiin niille merkittyihin kohteisiin, jaettaisiin vertailtavien kriteerien pohjalta ja arvioitaisiin näitä kriteerejä vähän tarkemmin. Ja määriteltäisiin myös paras kannattavan investoinnin taso. Eli uskoisin, että tässä on kyse sellaisista investoinneista, jotka huomattavasti vaikuttavat varojen jakoon. Me olemme tilintarkastustuomioistuimen edustajien kanssa pitäneet yhteyttä ja myös komission edustajien kanssa. Ja meidänkin täytyy huomauttaa, että Euroopan komissio ei voi olla vastuussa kaikista hankkeista yksistään, joten täytyy määritellä selkeämmät indikaattorit ja vaatimukset, joihin pohjautuen voitaisiin arvioida sijoitusten kannattavuutta. Me kaikki olemme päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että täytyy energiayksikkökustannukset laskea. 20 prosenttia kustannuksista pitäisi ohjata nimenomaan energiatehokkuuden parantamiseen, jotta voitaisiin päästä niihin kahteen tavoitteeseen energiatehokkuudesta, jotka on määritelty. Ja kyse on erityisesti siitä, minkälaista kokemusta eri jäsenvaltioista on saatu. Esimerkiksi jos ajattelemme Ranskaa ja rakennuksen remontointia siellä ja 54 metriä. Siitä 30 prosenttia eh, energiaa pitäisi pystyä säästämään. Jotta päästään näihin tavoitteisiin, niin meidän täytyy eh, pyrkiä käyttämään veronmaksajien varoja paljon tehokkaammin. Ja jos sitten taas puolestaan mietimme investointeja monesta, monelta kannalta, niin tähän on palattava tulevaisuudessa, koska nämä kysymykset ovat hyvin monimutkaisia. Jokaisessa hankkeessa on 4-5 jäsenvaltiota, joiden volyymi on toisistaan poikkeava, myös energiatehokkuusaste on toisistaan poikkeava, joten olisi hyvin vaikea ajatella yhtä ainoaa aikaa jokaista hanketta varten. jokaisen hankke, jokaisella hankkeella, hankkeella pitäisi olla omat eri arviointikriteerinsä. Tilintarkastustuomioistuin onkin jo kiinnittänyt huomiota siihen, että komissio ei voi tosiaankaan olla vastuussa kaikista hankkeista, joita unionissa järjestetään ja näin me tarvitsisimme yhtenäisen järjestelmän komission sisällä, jonka pohjalta voitaisiin arvioida sitä, ovatko jäsenvaltiot päässeet energiatehokkuustavoitteisiinsa vaiko eivät. jottei jälleen sitten muutaman vuoden päästä ajauduta siihen tilanteeseen, että tavoitteisiin ei myöskään ole edelleenkään päästy. Ja vielä lopuksi huomauttaisin olevani kovasti kiitollinen komissiolle ymmärryksestä ja olen maininnut tämän yhteistyön ja pääperiaatteet omassa asiakirjassani niin se on varmasti hyödyllistä tulevaisuuden työlle ja olen valmis vastaamaan täällä mahdollisesti esille tuleviin kysymyksiin ja myös suosituksiin, joita teillä ehkä minulle on esittää. Kiitokset arvoisa esittelijä. Nyt Harald Bygabova, tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen, saa puheenvuoron. Uh, Now. Now it's... No. Yes, yes, yes, no. Thank you. Danke. Ähm. Um, Kiitos. Esittelijä jo ennakoikin näistä tilintarkastustuomioiden raportin päätelmistä. Olemme iloisia siitä, että esittelijä <clears throat> on yhdessä meidän kanssa, me katsoo tulevaisuuteen. Minusta tämä, tästä voi tulla äh, hedelmällinen keskustelu. Me olemme jo havainneet, että komissio on reagoinut meidän huomioihimme ja raporttiimme ja itse asiassa hyvin myönteisellä tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaisen tilintarkastustuomioistuimen raportin ideakin on saada parannuksia tulevaisuutta silmällä pitäen aikaan. Tässä hengessä olemme hyvällä tiellä. Siitä huolimatta yrittäisin vielä aivan lyhyesti esitellä nyt semminkin, kun kello on paljon, niin puhun lyhyesti Haluaisin vielä palata tähän raporttimme pääsanomiin, pääviesteihin, jotta edustajat sitten olisivat tietoisia yksityiskohdistakin myös niistä asioista, joista me haluamme puhua. Päätavoitteet tässä näissä toimissa olivat, että vuoden 2000 osalta kohesiopolitiikassa 5 miljardia euroa on käytetty energiatehokkuuden yhteisrahoituksiin ja tällä suunnittelukaudella 2014-2020 komissio tulee aset allokoimaan yli 17 miljardia rahaa. Me näemme, että tässäkin on jo prioriteetti, joka täytyy asettaa, ja jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin 20-20-20 prosenttia hiilidioksidipäästöjen -20 vähentämistä tai säästämistä. Näiden toimien tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta ja samanaikaisesti lisätä kustannustehokkuutta. Fakta on kuitenkin, että nämä tehdyt investoinnit energiatehokkuuteen eivät ole kustannustehokkaita. Tyypilliset investoinnit olivat täällä siis ylimääräiset talojen eristykset, energiatehokkaat ikkunat, lämmön säätö ja niin poispäin. Mutta pääkritiikin kohta on ollut se, että ne varat, ovat olleet korkeintaan 20 prosenttisesti käytössä energian säästötoimiin ja energian tehokkuustoimiin. Tämä olivat pääasiassa tällaisia rinnakkaisefektejä suuremmissa projekteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että johonkin projektiin investoitiin myös tiettyjä asioita, oikeastaan sellaisia asioita, jotka eivät eh, tähdänneet energiatehokkuuteen, kuten esimerkiksi eh, hienommat tai eh, tilat, hienommat isommat tilat ja muutostyöt niin poispäin. Ne ovat kaikki hyvin toivottavia juttuja, mutta ne eivät ole näiden toimenpiteiden tavoitteena. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tutki nämä toimit jäsenvaltioissa vuosina 2007 2000 2007-2013 ja suurimmat panokset kohesiorahasta ja energiatehokkuustoimiin tai tällaisiin projektiin olivat tässä kohteena. Nämä olivat Tsekki, Italia ja Liettua, nämä olivat nämä maat. Vuonna 2011 lopussa nämä maat olivat kulloinkin, kunkin projektin yhteydessä saaneet 2,3 miljardia euroa energiatehokkuusprojekteihin. Nämä ovat 23, 33 prosenttia koko summasta 2007-2013 vuosina. Tilintarkastustuomioistuin on tutkinut neljä operatiivista ohjelmaa ja arvioi myös pistokokeenomaisesti. Ja 75 prosenttia tutkintoista projekteista eivät olleet sellaisia, että niitä olisi, eivät osoittaneet energiatehokkuustoimia tai energiansäästöjä, koska ei mitään luotettavia mittauksia ei tehty. Mitkä nyt olivat nämä tutkimuksen tulokset operatiivisista ohjelmista? tutkitut operatiiviset ohjelmat on, eivät antaneet, eivät tehneet kohtuullista sektorikohtaista analyysiä, eivätkä myöskään määritelleet tavoitteita eivätkä menetelmiä näiden ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Kustannustehokkuus ei ollut missään ohjelmassa ratkaisevana tekijänä ja silloin, kun rahoja allokoitiin energiatehokkuustoimiin. Myönteisiä esimerkkejä Belgia ja Tanska – Tanskassa on kaavailtu, että tällainen energiatehokkuustoimien kesto saa olla pelkästään korkeintaan viisi vuotta. Flanderissa on ollut tällainen kuole, kuolentumisaika, joka on seitsemän vuotta. Kolmen vuoden sisällä tämä kuitenkin on pantava täytäntöön Tsekissä on valtion sisäinen tällainen kuole, viiden vuoden kuolentumisaika, teollisuus seitsemän vuotta, sitten tertiärisektori, joka on 21 vuotta kotitalouksille. EU-ohjelma Tsekin maan osalta sisältää energiasäästötavoitteena, joka käytännössä johtaisi 28 36 vuoden kuolentumisjaksojen. Ja sitten Italiassa energian säästötoimet olivat tavoitteet niin alhaiset, että se kuolentumisaika oli aivan lyhyt, noin 200, noin korkeinta 444 vuotta energiahinnasta riippuen. Ja sitten Liettuassa tämä kohesion kikajoulun säätö oli 180 euroa, joka johti noin 62 vuotta tämä kuolintumisaika. Ja sitten ohjelmista voidaan nähdä, että tämä takaisinmaksuaika oli aivan liian pitkä. Ja tutkimuksen tulokset ja valittujen projektien tuki ei ollut minkälaisia tavoitteita, jotka koskivat kustannustehokkuutta, vaan, vaan tämä kohteena oli investointi ja, ja mukavuuden parantaminen ja sivuvaikutuksena oli sitten energiatehokkuuden lisääminen. Energiatutkimuksessa on, on havaittu seuraavaa. En, Italiassa ja projekteissa ei tehty energiatutkimusta etukäteen Liettuassa, vaan kahde, kaksi kahdeksasta – Tsekin maassa energiatutkimukset julkisissa rakennuksissa olivat silloin, kun yli 1500 kikajoulua, kikajoulua oli kulutus, niin silloin se pakollinen, mutta yleensä oh, tämä liittyivät investointioptioihin, koska siellä saa luvat, ne lupasivat suurempia energiasäästöjä, eikä niinkään energiatehokkuutta. Projektit antoivat tietenkin tällaista fyysistä tulosta. Esimerkiksi eh, suoritti eristystoimia ja, ja sitä lisättiin mukavuutta ja pidettiin kiinni turvallisuusmääräyksen, mutta päätavoitteena energiatehokkuuden lisääminen oli vain sivutulos. Vain Tsekin maassa tehtiin energiasäästömittauksia näissä projekteissa – jotka tekivät, jossa oli päteviä väkeä. Muuten tehtiin vain arvioita. Mikä on nyt tärkein tuloksessa näissä tutkimuksissa? Kaikkien projektien osalta tämä kuolentumisaika oli liian pitkä, keskimäärä 50 vuotta, eli pitempi kuin yksittäisten komponenttien käyttöikä tai rakennusten käyttöikä. Ja useimmat jäsenvaltiot EU:ssa ovat energiatukitoimissaan lähteneet siitä, että kuolentumisaika on 50 vuotta. mutta, mutta kuitenkin EU-ssa puhutaan 50 vuodesta, se on, vain, se on 10-20 prosenttiin ollut sellaisia, että siinä käytettiin äh, varoja energiatehokkuuteen. Poikkeustapaukset ovat sellaisia, joissa tämän kuolentumisaika on vielä pitempi. Tsekin maassa 146 ja monessa muussa 104 vuotta, 104 tuossa oli kuolentumisaika 156 vuotta. Komissio katsoo, että jos, jos investoidaan julkisiin rakennuksiin, silloin täytyisi olla selvillä kokonaisuudesta, eikä pelkästään energiatehokkuustoimista. <clears throat> Nämä energiatehokkuustoimet ovat kuitenkin osa kokonaisuutta ja rakennuksen saneerausta. Näin ollen komissio myöntää, että näiden toimien pääkeskipiste ei ollut energiatehokkuuden lisääminen, joka oli kuitenkin näiden toimien tavoite, ja se oli vain pelkästään sivuvaikutus. Ja siksi tämän tyyppiset kommentit energiatehokkuustoimissa koko restauroinnin yhteydessä, semminkin kun se tehdään veroma, veromaksajien rahoilla, niin siinä pitäisi, sen pitäisi olla perusteltu, eikä, mikään, eikä enempää kuin 50 vuotta sen kuolentumisaika. Tämä on yleistoteamus, että hiilidioksidisäästötavoitteet, joka 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, on mahdollista vain silloin, jos nämä 17 miljardia, jotka komissio on nyt allokoinut seuraaville vuosille, jos se todellakin käytetään energiatehokkuuden parantamiseen ja että sitten loppupeleissä ei jouduta toteamaan, että vain 10-20 prosenttia, eli 1,97 miljardia tai 3,4 miljardia näistä 17 olisi käytetty energiatehokkuuden parantamiseen. Ja, <clears throat> ja ja ne oli sitten käytetty johonkin muihin sinänsä myös tarpeisiin asioihin. Tilintarkastustuomioistuimen suositukset ovat ne, että komission pitäisikin tehdä adekvaatti tarveanalyysi ja energian kulutus pitää arvioida ja energian säästöpotentiaali pitää myös selvittää. Tavoitteet ja sovellat menetelmät tämän suunnitelman toteutumisen arvioinnin osalta ovat sellaisia, että täytyy joka sektorilla tehdä kustannusanalyysi sitten vertailukelpoiset indikaattorit täytyy ottaa käyttöön. Jokaisessa operatiivisessa ohjelmassa energiatehokkuus täytyy olla mukana ja siinä täytyy ottaa selvittämät kustannukset käytettyä energiayksikköä kohti ja myös kuolentumisaika, se täytyy selvittää säännöllisesti. Täytyy varmistaa, että tiedot saadaan kansallista viranomaista koko ajan ja sitten komissio tekee niistä yhteenvedon. Komission täytyisi näiden investointien pohjalta, jotka tehdään kustannustehokkuuteen, kuolentumisaika pitäisi määrittää myös maksimitasoltaan. Tämä voisi merkitä sitä, että saadaan myös referenssirakennuksia. Maissa, joissa tällaisia tasoja ei ole vielä määritelty, niin pitäisi, sille pitäisi määritellä kriteerit energiatehokkuusprojektien valintaa varten. Ja lopuksi myös henkilökohtainen huomio. Minä sanon minä, minusta komission pitäisi pohtia, että josko tulevaisuudessa energiainvestointiprojekteissa pitäisi, esimerkiksi energiatehokkuuden tukemisessa ja innovointikustannuksissa ja maaseudun kehitys ja niin poispäin, pitäisi toteuttaa yhteisesti, eikö se olisi mielekkäämpää semmin, ja silloin se pitäisi erottaa myös suunnitteluvaiheessa, kuinka paljon varoja käytetään mihinkin tarkoituksiin, ja mistä, mistä rahastoista sinne rahoitetaan. Kiitoksia. Ja vielen Dank, äh, für Ihren Bericht. Kiitokset herra Vygabawa tästä selonteosta. Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, niin kysyisin, että haluaako joku valiokunnan jäsenistä sanoa jotain. Eipä ilmeisesti halua, joten arvoisa komission edustaja, mitä te sanotte näistä ehdotuksista? Olkaapa hyvä. Thank you so much. Uh... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja paljon kiitoksia tästä kertomuksesta ja kiitokset myöskin tilintarkastus Suomioistuimen selvityksestä. Komission mielestä tämä on ajankohtainen ja hyödyllinen kertomus, varsinkin kun tässä juuri neuvotellaan uudesta ohjelmakaudelta. Kaudesta. Ihan lyhyesti suunnitelmistamme, jotta me toi, voisimme toimia suositusten mukaisesti tässä täytyy tietenkin huomioida seuraava tausta. Vuosina 2000-2006 ohjelmointikaudella käytimme kolme miljoonaa euroa energiatehokkuustoimenpiteisiin ja kerroin oli 15 heti seuraavalla ohjelmointikaudella, eli vuosina 07-15. Eli ja on ollut myöskin sellaisia aikoja, jolloin ei ole käytetty laisinkaan tämän tyyppistä toimintaa, kuten esimerkiksi kohdallisen alalle. Ja nyt ottaisin esille tämän tilintarkastustuomioistuimen tutkimuksen. Ensinnäkin meidän täytyy katsoa seuraavia seikkoja. Meidän politiikkamme on integroitu taloudellisen kehityksen järjestelmä, ei mikään alakohtainen ohjelma eikä mikään lisää ulottuvuus näille alakohtaisille toimille. Silloin kun köyhällä alueella rakennetaan koulu, niin silloin on tietenkin sosiaalisia vaikutuksia ja silloin sen pitäisi kuulua myöskin aluekehityssuunnitelmaan. Silloin kun tällaisia kouluja äh, rakennetaan, niin siihen esitettävät varat ovat suhteellisesti aika lailla vaatimattomat. Ja sitten tähän esimerkkiin, jonka esittelijä otti esille Ranskan liittyen. Ranskassa ohjelmointikaudella on käytettävissä 200 miljoonaa euroa ja kaikkien vipuvaikutusten kautta olemme saaneet noin 1,4 miljardia käyttöön. Näin voimme sosiaaliasuntoja ja tehokkuutta parantaa. Ja nyt meillä on noin 60 000 perhettä, jotka voivat nauttia parantuneesta elinoloista. Ja me tarjoamme 16 000 uutta työpaikkaa. Kysehän on tuottavuudesta, kasvusta ja juuri työpaikkojen luomisesta. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy siihen, että kyse on yhteisestä hallinnosta. Ja tilintarkastustuomioistuin aina tuon tuosta muistuttaa siitä meitä, että me olemme vastuussa budjetista, mutta sanottakoon, että jäsenvaltiot vastaavat siitä, että projektien kriteerit ovat kunnossa Asetuksen eli sääntöjen mukaan jäsenvaltiot ovat loppujen lopuksi vastuussa juuri julkisten hankintojen asetuksen nojalla, eli ne voivat itse valita juuri taloudellisesti tehokkaamman vaihtoehdon. Tässä yhteydessä kannattaa pitää mielessä, että jäsenvaltio vastaa vain ja ainoastaan näistä suurista hankkeista. Ja silloin kun niistä päätetään, joiden volyymi on yli 15 miljoonaa euroa, niin sitä varten meillä on hyvin toimiva kustannustehokkuusanalyysijärjestelmä, jota tarjoamme myöskin jäsenvaltiolle. Tällä kaudella komissio päättää yli 700 suurhankkeesta. Ja Komissio tarkastelee tähän liittyen juuri kustannustehokkuutta ja juuri sitä, koska se kuuluu meidän metodologiamme. Valitettavasti tästä ehdotuksesta tai tästä esimerkkiluettelosta ei löytynyt yhtään suurhanketta. Ja sitten nämä takaisinmaksuajat ja miten energiatehokkuuskomponentti voidaan huomioida tässä analyysissä osana tätä kokonaiskuvaa. Takaisin maksuaika riippuu pitkälti siitä, että minkälaisia säästöjä tämän hankkeen kautta on saatu aikaiseksi. 18 hankkeessa, 24 analysoidusta hankkeesta, niin niiden osalta ei voitu tätä kustannushyötyanalyysiä toteuttaa, joten minun mielestäni olisi erittäin tärkeää, että nämä takaisinmaksuajat määritellään. Vain yhden hankkeen osalta, ehkäpä huonon hankkeen osalta, takaisinmaksu oli äärettömän pitkä, mutta ei onneksi kaikissa muissa tapauksissa. Me olimme yhteydessä asiantuntijoihin ja on kerrottu, että kun verrataan näitä takaisinmaksuaikoja, niin tällaisen vertailun tekeminen on aika hankalaa. Tässä pitäisi olla yhtenäiset kriteerit, joiden nojalla vertaillaan. Ja jos näitä takaisinmaksuaikoja äh, lasketaan, niin silloin täytyy huomioida myöskin hintataso kyseisissä jäsenvaltioissa. Ja mehän tiedämme, että hintavaihtelu voi tämän analyysin ajan, aikanakin vaihdella suuressa määrin. Tietenkin täytyy huomioida myöskin ilmastoolot ja eroavaisuudet niissä. Mehän työskentelemme 270 alueella 27 hankkeessa ja alueella ja tämä tietenkin aiheuttaa ongelmia. Sitten ristiriitaisen kysymyksen. Me haluamme perustavaa laatua olevia peruskorjauksia tehtävän. Eli me emme halua, että puututaan sellaisiin asioihin, joihin yksitoinen sektori voi paneutua lyhyellä aikavälillä ja käyttää lyhyitä takaisinmaksuaikoja vaan me keskitymme enemmänkin sellaisiin hankkeisiin, joiden aika on noin 5-10 vuotta. Ja kun olemme keskustelleet asiantuntijoiden kanssa, niin me olemme kertoneet heille, että tämä aika jatko voi olla, tai takaisinmaksuaika voi olla 5-20 vuotta. Ja sitten näihin tuomioistuimen suosituksiin, ne ovat pitkälti viisaita ja hyviä, ja me yritämme huomioida ne uudessa asetustekstissä. Kaikki toiminta perustuu kolmeen seikkaan. Ensinnäkin tähän rahoitukselliseen osa-alueisiin. Tehän tiedätte, että komissio on laatinut ehdotuksen, jonka mukaan 20 prosenttia varoista korvamerkitään pidemmälle kehittyneissä jäsenvaltioissa juuri energiatehokkuuteen ja vihreän energian tuotantoon. Eli jotta voidaan saavuttaa 2020-2020 tavoitteen asettelu, niin me yritämme omalta osaltamme myöskin vähentää vuoteen 2015 mennessä hiilidioksidipäästöjä suuressa määrin. Eli vähintään 6 prosentin lisäys energiatehokkuuden lisäämiseksi tällä aikakaudella. Ja mitä tulee juridisen kehykseen, niin ensimmäistä kertaa meillä on olemassa tällainen ehdollisuuden periaate käytössä. Ja tähän liittyy energia-audi tarkastustoiminta eli jäsenvaltiot tietävät, että niiden pitää toimia energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti, muuten he eivät saa komissiolta rahaa energiatehokkuustoimenpiteisiin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä tällaisia energiatehokkuusarvioita. Tätä ei ole aikaisemmin laisinkaan käytössä silloin, kun nämä hankkeet alun alkaen hyväksyttiin ja polkastiin käyntiin. Ja sitten meillä on olemassa vielä tämä rakennusdirektiivi ja siihenkin liittyen on olemassa ehtoja. Sanomme jäsenvaltiolle, että teidän pitää käyttää kustannustehokkainta vaihtoehtoa, koska muuten ette voi saada rahaa käyttöön. Ja kolmas toiminta-alue liittyy siihen, että me yritämme saada ö, tuloksien osalta tehokkaita malleja. Eli käytämme indigo, indikaattoreita, joita voidaan käyttää unionin laajuisesti, ja meillä on kolme indikaattoria tarjolla. Oma energiatehokkuus, joka löytyy tästä itse asiakirjasta, joten en puutu siihen sen kummemmin. Ja sitten tämä kustannushyötymetodologia toisena. Ja huomenna esitellään tähän metodologiaan liittyen uusi luonnos ja parlamentti on kutsuttu paikalle tähän esittelytilaisuuteen ja myöskin koulutuksen ja valistuksen kautta jäsenvaltion tasolla tästä informoidaan. Eli huomioidaan juuri energiasektori ja me teemme energiapääosaston kanssa yhteistyötä esimerkkien muovaamiseksi. Ja kolmanneksi me panostamme rahoitusvälineiden kehittämiseen. Kyse ei ole vain ainoastaan lainoituksesta, vaan sellaisista välineistä, jotka antavat mahdollisuuden energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamiseen. Virosta olemme kuulleet hyvistä esimerkkeistä myöskin Liettuasta ja tältä pohjalta meidän mielestämme tulisi jatkaa. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että tämä on hyödyllinen kertomus ja innoittava asetuksen jatkokäsittelyä silmällä pitää. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Onko muita kysymyksiä tai kommentteja, joita tähän liittyen halutaan esittää? Kollega Odi. Niin, tähän yksi huomautus. Olemme saaneet tässä paljon tietoja ja energiatehokkuudesta on nyt puhuttu paljon, se on merkittävää. Tämä, tässä puhutaan ainoastaan julkisista rakennuksista. Se täytyisi täsmentää tuossa otsakkeessa. Julkisissa rakennuksissa on kuitenkin helpompi määritellä tämä tilanne koska, kuin yksityispuolella, koska julkisella sektorilla kyse on on selkeistä päätöksistä ja on myös enemmän tietoa näistä energiatehokkuusasioista ja näin ollaan sitten tietoisempia näistä kannattavuusasioista. Eli yksityissektorilla tilanne on toisenlainen ja haluaisinkin kiinnittää huomiota tähän asiaan. Kun puhutaan yksityissektorista, niin silloin tilanne monimutkaistuu yksityisinvestoijien näkökulmasta. Jos ajatellaan vaikkapa Ranskaa, niin meillä on näitä, näitä arvioita tehty myös yksityispuolelle, mutta se sitten saattaa huomattavalla tavalla hidastaa yksityispuolen investoijien innokkuutta ryhtyä toimimaan, joten tässä täytyy nyt jollain tavalla pelata sääntöjen ja myös sitten itse sijoittajien kannustimien välillä. Olisi hyvin vaikea toimia vastaavalla tavalla yksityispuolella. Kiitos. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Kolega Balčytis. Gerbiamas pirmininkė, vieną, vieną galbūt pastebėjimą. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, nyt tähän yksi pieni lisäys. Me itse asiassa emme ole otsakkeessa maininneet tuota julkista puolta. Se olisi toki avoimuuden kannalta järkevää, myös hintapolitiikan kannalta järkevää. Olen sitä mieltä, että kollegani varmasti ovat kaikki asiasta yhtä mieltä siitä, että julkisella sektorilla täytyy toki olla eh, ihan ensin sijalla energiatehokkuuskysymys eh, kysymyksen arvioinnissa. Kiitos. Eh, Kiitos ja vielä kerran puheenvuoro kollega Weisgerberille. Bürger Bar? Ja, bitteschön. Ja, <laughs> Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt kommentti tähän, tähän esittelijän huomioon. Me olemme tehneet juuri sen, me nimittäin tätä julkisia hankintojen tutkittu myös, ja tämä oli yksi osa suosituksiamme, että me sanomme, että täytyy, se täytyy tapahtua alhaisimmilla kustannuksilla, joilla saataisiin paras mahdollinen tulos. Se oli kuitenkin tutkimuksen tavoite, kustannustehokkuus. Toisekseen vielä lyhyt huomio komission suuntaan. Olen kovin iloinen siitä, että te olin niin myönteisesti otetta vastaan nämä suositukset <clears throat> ja uskon, että mitä tulevaisuudessa <clears throat> tullaan esittelemään – on, se on ilahduttavaa ja uskon, että komissio varmastikin on oikealla tiellä. Ja tuomioistuin me, me on valmiina, valmis toimimaan siihen suhtaan, että myös direktiivit pääsevät tavoitteisiinsa. <clears throat> Totta kai me tarjoamme teille yhteistyön kättä. Vielä lyhyt kommentti siihen tilintarkastustuomioistuin toteaa teidän kommentistanne, että te, tehän sanoitte, että komissio seuraa tällaista integroitua ää, ää, poliittista linjaa. Me emme sitä tietenkään vastusta. Se on selvä asia. Se sanoitte myös, että te haluatte aina saada kokonaisprojektin arviointavaksi. se on selvä juttu. Eihän se muuten ole mahdollistakaan. Meidän kommenttimme on vain se, että silloin kun teillä on 2020-2020 tavoite, jonka te mainitsitte, että tämä 2020-2020 tavoite on nyt tietenkin poliittinen tavoite, eikä niinkään kuin aikaisemmin me olemme ehdottaneet, että että tulevaisuudessa, kun meillä on 17 miljardia rahaa käytössä, että ne 17 miljardia prioritääri, <clears throat> ei käytetä pelkästään 20 prosenttisesti, vaan 89 prosenttisesti energiatehokkuustoimiin. Ja sehän täytyy olla tavoitteena myös komissiossa, niin että se olisi meidän yhteinen tavoitteemme. Ja miten me sitten siihen pääsemme, no siitä, siitä varmasti voimme yhdessä <clears throat> etsiä sellainen sopiva, sopivan tien. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Äh, Paljon kiitoksia kollega Vygabava. Niin, osuitte naulan kantaan. Meidän kannaltamme tärkeintä on juuri se, että voidaanko nämä asetetut tavoitteet todellakin saavuttaa. Jos halutaan rakennuksia saneerata ilman energiatehokkuutta, niin onnistuuhan sekin, mutta jos katsotaan vähänkään kukkaron pohjalle, niin energiatehokkuus investointivaroja pitäisi niiden kautta pitäisi saavuttaa myöskin energiatehokkuutta. Ja 2020-strategiaan liittyen voitaisiin kysyä, että pitäisikö investoida työpaikkojen, innovaation ja uusien teknologioiden käyttöön, eikä niinkään vanhojen rakennusten saneeraamisen, jos tarkoituksena ei ole saavuttaa energiatehokkuutta. Ei tämä mikään triviaali kysymys olekaan. Eli että onko rahoja pistetty kauniitten linnojen peruskorjaukseen vaiko johonkin vuokra-asuntojen, kaupungin vuokra-asuntojen kunnon parantamiseen. Eli me olemme panneet tyytyväisyyden merkille, että te olette samaa mieltä kanssamme, että tärkeintä on saavuttaa nämä poliittisesti esitetyt tavoitteet. Jatkokeskusteluissa me pidämme kiinni tästä periaatteesta, näin ainakin usko. Vielä kerran kiitokset teille näistä kommenteista. Ja vielä kysymys kollega Balchitikselle. Haluaako hän vielä keskustelun päätteeksi lausua muutaman sanasen? Labai e, trumpai, e, iš Vain ihan pari sanaa, puheenjohtaja. Niin, mm, tässä nyt on saatu vaihtaa näkemyksiä. Totta kai täytyy puhua myös inhimillisen tekijän poistamisesta näissä kysymyksissä, mutta ei ole kaikista helpointa päästä näihin 2020 tavoitteisiin, mutta se mitä kuulimme tilintarkastustuomioistuimen ja myös komission edustajan sanovan, niin se johtaa meidät luomaan toimivan järjestelmän, käytännössä toimivan järjestelmän, jonka kautta voidaan vain tarkistaa, toimiiko se. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Näin voimme päättää keskustelun tästä asiasta ja tämä oli viimeinen asia, jota käsittelemme ennen lounastaukoa. Nyt keskeytän kokouksemme. Jatkamme sitten kello 15.00 samaisessa paikassa. Aiheena on meidän ja Libevaliokunnan yhteiskokous aiheesta PIF-asetus. Gressle ja Aguilar toimivat yhteisesittelijöinä ja mukana on myöskin komission jäsen Semeta. Silloin keskustelemme BIF-direktiivistä. Kiitoksia ja nähdään iltapäivällä.